So, good afternoon. Um, I open this meeting of the Subcommittee on Human Rights. No niin, näin voin käynnistää päiväisen kokouksen ja toivottavasti kaikki ehtivät kohta paikalle. Tässä on muutama ilmoitusasia ensin, eli lähdetään liikkeelle niistä. Meillä on paljon me tänään kolme pääaihetta. Ajatuksenahan on, että tunnin verran keskustelisimme EU-Venäjä ihmisoikeuskonsultaatiossa ja sisällä. suurlähettiläs tervetuloa. On suuri kunnia, että nyt virallisesti ensimmäistä kertaa osallistutte kokoukseemme täällä. Ja tämän jälkeen parti oli neljästä kuuteen. käymme läpi kastiin pohjautuvaa syrjintää tietyissä osissa Etelä-Aasiaa ja sitten kokouksen loppuosa liittyy Egyptin ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatekysymyksiin. Ja tässä sitten olemme myöskin videolinkin kautta yhteydessä Kairon edustustoon ja meillä on myös paikalla täällä edustajia. Ja puoli seitsemästä kahdeksaan ulkoasian valiokunta kokoontuu suljetuin ovin. Tuolloin eh, kerrotaan 21. Eh, helmikuuta pidetystä neuvoston kokouksesta ja paikalla komissaari Fylle ja Dimo pääsihteeristä. Ja meillä on myöskin mahdollisuus käydä läpi eh, lähemmin eh, Pohjois-Afrikan tilannetta kyseisessä kokouksessa lähemmin. Ja ehdottaisin, että nyt hyväksymme esityslistan. Esityslista voidaan katsoa hyväksytyksi. Ja on hyväksyttävä myöskin 25.26.10. pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja voidaan näin hyväksyä. Ja sitten kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Muutama sana kannattaa esittää Rapinaapuruston viimeaikaisemmasta kehityksestä, kun nyt tässä näitä levottomuuksia vieläkin on. Ja tähän varmasti sitten palaamme lähemmin, kun otetaan käsittelyn esityslistan kohta seitsemän. Mutta jo tässä vaiheessa toteaisin, että voidaan mm, todeta, että se mitä nyt täällä tapahtuu tulee vaikuttamaan kaikkiin kokouksiimme tulevaisuudessa, valikuntamme kokouksiin ja käsiteltäviin asioihin. Ja ilman muuta tämä vaikuttaa myöskin Euroopan parlamentin ja näiden maiden välisiin suhteisiin. Muissakin valiokunnissa pyritään nyt sulattelemaan tätä asiaa ja seuraamaan tilannetta ja mitä kaikkia seuraamuksia tästä on esimerkiksi oikeus- ja asioita käsittelevä valiokunta ja talousasia valiokunta ja myöskin kaupavaliokunta tarkastelevat tilannetta omalta kannaltaan, mutta me täällä ihmisoikeusasioiden valiokunnassa tarkastelemme asiaa erityisesti ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian kannalta. Eli tämä nimenomaan kuuluu meidän asiakenttämme varsin läheisesti. Arvi maailmassa on nyt yli 100 miljoonaa uutta kansalaista ja nämä ovat nyt pohjaamassa hallituksen demokraattisiin perusteihin. Ja tämä 100 miljoonaa siitä ehkä lukumäärä vielä nousee entisestään. Ja kun nyt Euroopan unioni on demokraattinen yhteisö, jota oikeusvaltioperiaatteet sitovat, niin on erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä arabimaiden kanssa. Meidän on oltava kuitenkin nöyriä, kun mietimme sitä, miten tukea uusia herkkiä demokratioita. Siirtymään menee aikaa ja tukeammekin tarvitaan, mutta tehtävämme on ymmärtää, että siirtymän liittyy tiettyjä peruskysymyksiä myöskin demokraattisten menettelyjen osalta. Eli kunnianhimoisempi ei ole koskaan voinut olla kuin mitä nyt pitäisi olla. Ja voisin ehkä tässä muistaa siitä, mitä täällä on ennenkin esitetty, eli ihmisoikeuskysymyksiä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota täällä. Ja ehkäpä korkea edustaja voisi tällä hetkellä, tällä historiallisella hetkellä tätäkin asiaa hieman tarkastella. Ja mainitsisin lyhyesti viimeisimmät päätöslauselmat, jotka liittyvät oman alivaliokuntamme töihin temaattisesti. Nämä hyväksyttiin Strasbourgissa helmikuussa ja yksi näistä käsittelee Venäjää. Venäjän oikeusvaltio periaatteen toteutumisen tilannetta ja toinen sitten tarkastelee Egyptiä. Ihmisoikeus päätöslausuma Ugandasta on tehty, kun David Keitel traagisesti eh, murhattiin. Aktivisti, joka oli täällä vielä vieraanamme marraskuun lopulla. Tämän lisäksi Ukandan osalta on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota vaaleihin. Ne eivät olleet kovinkaan tyydyttävät. Kikuna, joka oli vaalitarkkailijana paikalla, oli muutama viikko sitten valiokunnassamme. Ja varmasti Deve ja Avet myöskin tarkastelevat hänen kriittistä arviotaan vaaleista. Voisi olla ehkä hyvä tässä mainita, että demokratisointivälineet ja ihmisoikeusvälineet, joita Kampalassa on ollut mahdollista hyödyntää, olemme voineet 10 000 euron tuen myöntää tälle itäisen ja pohjoisen Afrikan ihmisoikeusvälineelle ihmisoikeuksia puolustavalle hankkeelle. Ja tässä mm, siis on lähdetty toimintaketjun murhan jälkeen. Ja sitten viimeisin päätöslauselma, joka hyväksyttiin helmikuussa, liittyy Taimaan ja Kambodsan rajakistoihin. Ja nyt sitten Israelista. Varsin hyvin varmasti muistatte, että varsin pitkään viime vuonna kävimme läpi lakia, tällainen laki, joka oli Knessetissä käsittelyssä tuolloin, ja se vaati, että kansalaisjärjestöjen tulisi ulkomaista rahoituksesta tiedottaa. Me olet yhteydessä hallituksen ja myöskin valvovan ryhmän. Tulimme varsin tietoiseksi tästä ehdotetusta laista, ja jos nyt ette asiasta vielä ole kuulleet, niin kertoisin, että huolimatta kritiikistä se kuitenkin hyväksyi tämän lain ja maan kansalaisjärjestöjen tulee päivitettyä tietoa säännöllisin väliin esittää nettisivuillaan ja esittää, jos tällaista verotusta halutaan tai rahoitusta halutaan käyttää kampanjoissa. Ka- kansalaisjärjestöt katsovat, että näin poliittisia paineita on heidän harteilleen asetettu ja on hieman ironista, että näin tehdään nyt, kun muissa alueen maissa pikemminkin ollaan vapautuksen tiellä. Meidän on seurattava varsin läheisesti tätä kehityksen kulkua tästä eteenpäin. Ja sitten Kuubasta. Kuuban osalta on kiinnitettävä huomiota viimeaikaisimpiin pidätyksiin Rin Luisa Tamajon pidätys. Ja Orlando Sapato myöskin, hän, hän vuosi sitten kuoli useamman viikon vankilassa pidetyn nälkälakon jälkeen. Ja tämä häirintä ilmeisesti ylipäätään liittyy siihen, miten pyritään vaikuttamaan opposition jäsenin, vaikka vapautuksiakin on tapahtunut. Harinjas on myöskin pidätetty, mutta ilmeisesti hänet on sitten kuitenkin jo vapautettu. Ja Kiinasta todettiin, että Hedepu olisi vapautettu 20 päivä tammikuuta sen jälkeen, kun hän oli kahdeksan vuotta ollut vankilassa. Olisi väärinkäyttänyt valtion valtuuksia. Kuitenkin tämän uutisen jälkeen kuultiin, että olisi hakattu poliisivoimin varsin pian vapautuksen jälkeen, kun ymmärrettiin, että hän olisi viety Pekingin Shishengin alueelle käytöskeskukseen. Ja tässä yhteydessä on ymmärrettävä, että Kiinan viranomaiset ovat myöskin vaikuttaneet siihen, mitä Tunisian ja muiden maiden tilannekehityksestä on mahdollista netin kautta esittää. Ja sitten Stalinin karkotukset Keski-Aasiaan vuosipäivä 23. helmikuuta, 67. karkotusten muistopäivä, Tsetsenien kansa ja Ingusen naapurit olisi tuolloin Stalinin toimesta karkotettu Keski-Aasiaan. Ja tähän loppuivat nyt puheenjohtajan ilmoitukset. Ehdottaisin, että nyt siirrymme käsittelemään kohtaa neljä esityslistallamme. Aiheena Venäjän ihmisoikeustilanne. Jokin aika sitten Ali valiokunta esitti, että komission tulisi tehdä tutkimus, tai komissiolle tulisi tehdä tutkimus tästä asiasta. tiedä, onko EU-politiikka ollut kovinkaan tehokasta tähän saakka. Meidän on arvioitava aikaisempia kokemuksia eh, ihmisoikeuskonsultaatioiden pohjalta. Ja on myöskin katsottava, mitkä ovat strategiset poliittiset valinnat ja minkä tyyppisiä toimia EUn tulisi tehdä ja Euroopan parlamentin myöskin Lissabonin jälkeisellä kaudella. Toteaisin vielä, että Euroopan parlamentin tuli tätä tutkimusta esittää, että ulkoasiain palvelun osalta eh, tilanne ei ollut tyydyttävä, niin me päätimme ryhtyä toimiin, mutta toivottavasti on mahdollista myöskin eh, toimielinten välisesti toimia tämän tyyppisissä tärkeissä arvioinneissa. Mutta nykytilanne on sellainen, että on todettu, että julkinen versio tulisi valmiiksi vasta kesällä. Eli tilanne ei ole kovinkaan tyydyttävä tässä mielessä. Ja vielä konkreettisena seikkana kiinnittäisin huomioon siihen, että parlamentti hyväksyi Venäjän mm, oikeusvaltio periaatepäätöslauselman viime täysistunnossa ja kyseisessä täys- esityksessä yksimielisesti esitetään huolenaiheet siitä, miten oikeusjärjestelmä toimii. Maassa edelleenkin ihmisoikeuksia loukataan. Tämän lisäksi todetaan, että EUn tulisi pitää esillä näitä kysymyksiä mahdollisimman korkealla tasolla. varsin vakuuttavaa, että kun korkea ihmisoikeusedustaja Navi Pillai on päätynyt samaan tulemaan kuin Euroopan parlamentti sen suhteen, että uudistuksia tarvitaan. Ja tämä hänen viimeisimmän Moskovan matkansa jälkeen. Ja asian yhteydessä osalta toteaisin, että nämä ihmisoikeuskysymykset olivat esillä myöskin, kun viime viikolla ministeri Putin oli vierailulla täällä. Kehitys on mennyt parempaan suuntaan viime aikoina. Ehkäpä suurlähettiläs voi vahvistaa nämä viimeaikaisimmat presidentti ilmoitukset siitä, että perustettaisiin tarkastuspaneeli mitä kaikkea tämä voisi mahdollisesti mukanaan tuoda. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä oikeudellinen paneeli tarkastelee viimeaikaisempia kristiriitaisia eh, tuomioistuin käsittelyjä, Hodokovski mainittuna ja Magnitski myöskin. Käydään läpi sitä, voidaanko katsoa, että eh, tässä on loukattu reilun oikeuskäsittelyn periaatetta. Ja nyt sitten puhujistamme tästä tutkimuksesta. Ensin haluaisin antaa puheenjohtajan Richard Youngsille. Hän on tutkimuksen laatinut. Hän toimii Fride johdossa ja hän tarkastelee ihmisoikeuksien tilannetta EU-Venäjän suhteissa, konsultaatioiden vaikutuksia ja sitä, tulisiko tässä formaatti jollain tavalla muuttaa. Ja sulattelis- siis, äh, Toivotinkin hän tänne tervetulleeksi. Hienoa on, että otitte kutsumme vastaan. Todellakin olette tervetullut vieras alivaliokuntamme ensimmäistä kertaa nyt. Ensimmäisen puheenvuoron saa tohtori Rina Kionka, Rina Kionka joka toimii Aston yksikössä johdossa, mitä ihmisoikeuskysymyksiin tulee. Ja sitten vielä lopuksi toivottaisin tervetulleeksi Björn Engelslandin, joka on Norjan Helsinki-komitean pääsihteeri. On hienoa, että hänkin on täällä, koska Norjan Helsinki-komitea eh, hyvin tekee kansainvälistä yhteistyöstä kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjään ja myöskin laajemmin tästä alueesta puhuttaessa. Ja teillä varmasti on hyvää tietoa tämän alueen kehityksestä ja on hienoa, että tekin olette vieraanamme täällä. Ja Norja maana myöskin pitää tärkeänä sitä, että ihmisoikeuskehitys kulkee oikeaan suuntaan ja jään odottelemaan kommentteja tähän asiaan. Ja näiden kymmenen minuuttia kestävien esitysten jälkeen sitten voin avata keskustelun. Ja yhteistyöparlamentaisen valiokunnan puheenjohtaja herra Fleckenstein, en tiedä ehtiikö hän paikalle, ja herra Severin ehkä myöskin, joka valiokunnasta toimii esittelijänä. Toivottavasti nämä kollegat pääsevät paikalle ja sitten heillekin voidaan puheenvuoro asiasta antaa. Ja nyt sitten antaisin ensin puheenvuoron Richard Youngsille. Kymmenen minuuttia. Voitte kertoa tärkeimpiä aspekteja tähän tutkimukseen liittyen. Olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta tulla esittelemään tätä raporttia täällä. Nyt oli tarkoitus tehdä hyvin laaja arvio siitä, miten EU on edistynyt näissä kysymyksissä. Me olemme laatineet useita raportteja tästä asiasta jo, mutta me yritämme tässä toimia eri lailla sillä tavoin, että painotamme sitä, miten kansalaisyhteiskunta toimii. Katsomme myös linkkejä ja yhteyksiä ihmisoikeuskuulemisten ja muiden yhteistyön muotojen välillä, kun puhutaan sellaisista työmuodoista, jotka on jo sovittu Euroopan ja Venäjän välillä. Nyt ollaan laajalti yhtä mieltä siitä, että ei Eh, ihmisoikeuskuulemiset eivät ole olleet kovinkaan eh, tehokkaita e, Euroopan näkökulmasta. Vaikuttaa siltä, että vastapuolemme eh, katsoo, että tässä suhtaudutaan kielteisesti, varsinkin suhteessa ajatellen Yhdysvaltoja. Nyt meidän täytyy katsoa myös sitä, että kuulemisten ehtoja eh, pitää eh, parantaa. Tässä on otettu esiin monta kysymystä, eh, joita venäläinen osapuoli haluaisi nähdä. Siellä haluttaisiin nähdä, että siellä kuulemisissa olisi laajemmin eri osapuolia. Ihmis, mm, siellä pitäisi olla myös syyttäjän virasto mukana. Eh, myös Venäjällä pitäisi järjestää kuulemisia ja kansalaisjärjestöjen pitäisi olla mukana. Siellä haluttaisiin myös tiettyjä eh, viitearvoja, joiden mukaisesti voidaan arvioida näitä kuulemisia. Ja eh, haluttaisiin nähdä myös Eh, että nämä kysymykset, jotka tulevat kuulemisissa esiin, niistä keskustellaan korkeimmalla tasolla EUn ja Venäjän välisessä poliittisessa vuoropuhelussa. Eh, niin näihin pitäisi puuttua nopeasti. Eh, asiasta on keskusteltu valiokunnassa jo aikaisemmin. Me yritämme hyvin laajalti tarkastella tässä EUn ihmisoikeuspolitiikkaa ja katsoa, missä voitaisiin paremmin täytäntöön panna näitä no, näkemyksiä, jotta saadaan edistystä aikaan. Meitä huolestutti eniten se, että nyt on pidetty tätä ihmisoikeuskuulemista enemminkin sen sijaan, että mentäisiin korkeamman tason ihmisoikeuskäsittelyyn Venäjän kanssa vaikuttaa siltä, että tähän mennessä ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole hyvinkään linkitetty EUn apuhankkeisiin, avustushankkeisiin. Meidän täytyy miettiä avustusta ja vuoropuhelua ja niiden pitäisi kummankin eh, edesauttaa toistansa. Nyt eh, keskusteluja pitää seurata myös EU EU-Aid-hankkeiden e eh, näkökulmasta ja varsinkin eh, halutaan lisää yhteyksiä kuulemisten välille ja myös eh, sen mukaan, mitä on sovittu EUn ja Venäjän välillä. Tässä on lupaavaa yhteistyötä, jos saadaan paremmin linkitettyä se ihmisoikeuskuulemisiin. Ja poliittinen vuoropuhelu, sitä pitää parantaa temaattisissa kysymyksissä ja tarvitaan myös lainvalvontavirastosta asiantuntemusta ja vaikutti siltä, että jos tulevaisuudessa ei EU onnista linkittämään omaa vuoropuheluaan ja avustuksiaan, niin Euroopan parlamentin ja alivaliokunnan pitäisi tosiaankin pistää EU tästä tilille. Mitä tulee sitten EUAIDin, eh, siinä tarvitaan parannusta enemminkin siihen, että tarvitaan useammalle vastaanottajalle pienempiä apupaketteja. Ja usein on toistettu, että rahoitussääntöjä pitää yksinkertaistaa ja mm, kansalaisyhteiskunnan toimijat haluavat pitkäaikaisempaa institutionaalista tukea ennemmin kuin Eh, hankekohtaista tukea ja selkeästi halutaan myös vaihto-ohjelmia, tutkimusvaihtoa eh, hyvin mielenkiintoista eh, on, se, että haastatteluissa mm, nähtiin, että uudet yhteistyömuodot, jotka ovat EUn e ja venäläisen valtion puitteissa, ne ovat hyvin myönteisiä oikeusvaltioperiaatetta alle, ajatellen, mutta EUn pitäisi olla yhä vain avoimempi ajatellen sitä, että mitä työtä tehdään, mikä viranomainen on kyseessä, jotta saadaan parannettua oikeutusta tämän tapaisessa työskentelyssä EUn ja Venäjän väliset demokraattiset yhteydet ovat lisääntymässä eh, huolimatta siitä, että eh, budjetti on kutistunut. Ollaan oltu sitä mieltä, että EUn tarjoaman tuen laatua pitää parantaa. Me otimme mukaan tänne raporttiin myös EIDHRn näkemyksiä ja niiden heidän esittämiään puutteita. EU pitäisi antaa pienempiä eh, apurahoja eh, niin, että ne ovat pienempien järjestöjen kautta helpommin saatavissa. Ja lisäksi pitäisi tarjota paremmin tukea myös Moskovan ulkopuolelle. Eh, sitten EU-Venäjä eh, e kansalaisyhteiskuntafoorumi. Me olemme sitä mieltä, että tästä ei pitäisi ainoastaan puhua, tästä pitäisi oppia ja itäinen kumppanuus, kansalaisyhteiskuntafoorumi. Se on ollut kokoontumisfoorumi tähän mennessä, mutta mitään va- kourin tuntuvia tuloksia ei ole tullut. Tätä foorumia pitäisi kehittää tulevaisuudessa ja saada aikaan sitä kautta todellista potentiaalia ja parempaa yhteistyötä EUn ja Venäjän välille. Me tarkastelimme myös sanktioita ja joitakin vaatimuksia jotka liittyvät äh, kohdennettuihin sanktioihin, joita on vaatinut myös Euroopan parlamentti ajatellen tiettyjä yksittäisiä tapauksia. Varmasti äh, vahvimmat äh, pyynnöt liittyivät siihen, että EUn pitäisi toimia kentällä yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Yhä enemmän ollaan huolissaan siitä, että eri järjestöt kilpailevat ehkä keskenään toisiaan vastaan ja tällä tavoin ne saattavat vaarantaa toistensa toimenpiteitä. Ja erityisesti EU pitäisi eh, tehdä eh, Yhdysvaltain aloitteiden rinnalla eh, työtä ja pitäisi miettiä myös tulevaisuuden roolia, joka etyjillä on. Pitää nostaa myös poliittisen vuoropuhelun tasoa ihmisoikeuskysymyksissä. Meillä on uusi sopimus tästä olemassa ja tässä vaikuttaa siltä, että näitä eri kehitysalueita kehitetään erillään toisistaan. Näin on ollut tähän mennessä. Ja vielä lopuksi herkä kysymys, pitäisikö keskeyttää nämä kuulemiseen, että me huomasimme, että tästä asiasta ei minkäänlaista konsensusta ole kansalaisjärjestöissä. Niinpä me yritämme suhtautua pragmaattisesti siihen, millä alueilla voidaan kehittää vielä paremmaksi EUn ja Venäjän hallituksen välistä yhteistyötä. Ja ainakin jotkin Jotkut järjestöt haluaisivat pitää nämä asiat edelleen tapetilla. Pitäisikö jatkaa edelleen tätä konsultaatioprosessia ja äh, ja ehkä EU pitäisi vetää joitakin punaisia viivoja, rajaviivoja, äh, joiden jälkeen pitää keskeyttää nämä kuulemiset. Kiitos. Jans. Kiitokset. Täydentäisin äskeistä yhdellä seikalla. Mainitsitte kansalaisyhteiskuntafoorumin, joka ei vielä ole syntynyt, mutta saattaa syntyä varsin piankin, koska perustava kokous Rahassa pidetään 28. maaliskuuta. Ja jotkut parlamentin jäsenistä, jotka sponsoroivat tätä uutta foorumia talousarviosta vuodelle 2011, ovat myöskin mukana. Eli toivottavasti näin myös uutta kehitystä tullaan piankin näkemään. No niin, ja sitten antaisin Surletlas Sysakille puheenvuoron. Tekin voitte varmasti kertoa näistä ihmisoikeuskonsultaatioista ja tilanteesta, jos haluatte. Noin kymmenisen minuuttia. Olkaa hyvä, herra suurlähettiläs. Thank you very much. Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää alivaliokuntaa aloitteesta kiinnittää tämän huomiota tähän tärkeään kysymykseen, kun arvioidaan ja analysoidaan sitä, kuinka tehokkaasti tärkeä elementti poliittisessa vuoropuhelussa on edistynyt, eli tämä konsultaatio liittyen ihmisoikeuksiin. ja monet tämän valiokunnan jäsenet ovat nimenomaan kiinnittäneet muidenkin jäsenten huomiota siihen, että tähän kysymykseen. Se on huomioitava paremmin. Ja yksi seikka, jonka tässä haluaisin heti esittää puheenjohtajalle, liittyy siihen, onko alivelokunnalla riittäviä valtuuksia analysoida koko laajuudessaan tätä ihmisoikeuskonsultaatioiden asiaa. Ainakin puolet tämän asian käsittelystä liittyvät ihmisoikeustilanteeseen EU:ssa ja tämä jää tämän kyseisen alivaliokunnan toimikentän ulkopuolelle. Ja näin minua ei kovinkaan paljon yllättänyt se, että mietintö, joka täällä laadittiin, keskittyi vain yhteen puolen tätä kolikkoa, eli ihmisoikeustilanne Venäjällä jos halutaan tehdä johtopäätöksiä siitä, ovatko nämä kuulemiset olleet tehokkaita, olisi erittäin tärkeää tarkastella asiaa riittävän monelta kantilta, ei vain yhdeltä. No, kukaan ei tietenkään voi olla täydellinen tässä täydellisessä maailmassa, Tietääkseni maailmassa ei ole yhtäkään maata, joka voisi väittää, että sen ihmisoikeusasiat on hoidettu täydellisen hyvin. Ja kun maat käyvät poliittista vuoropuhelua järjestöjen vaikkapa EUn kanssa, ei sekään koskaan täydellistä voi olla. Voin todeta, että meitä ei täysin tyydytä se, miten nämä ihmisoikeuskuulemiset EUn kanssa on hoidettu. Kuitenkin katsoisimme, että kumpikin osapuoli on pyrkinyt parhaansa tekemään, jotta saataisiin selkeämpi käsitys kummankin osapuolen tilanteesta ja jotta saataisiin viitekohtaa, kun tehdään yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla, esimerkiksi kun puhutaan YK ihmis oikeusneuvostosta. Sehän ryhtyy asian tarkasteluun Genevessä tänään. Ja kun nyt tarkastellaan konsultaatioita ja huomioidaan muut elementit poliittisessa vuoropuhelussa, niin katsoisin, että nämä konsultaatiot ovat olleet varsin pitkälliset, yksityiskohtaisetkin. Joskus käsittely on kestänyt enemmänkin kuin vain yhden työpäivän. Ja mietinnön laatijat ovat esittäneet kysymyksen siitä, käytettäisikö sanaa konsultaatio vai mieluummin sana vuoropuhelu. Tämä nyt on ehkä terminologinen, muodollinen kysymys. Konsultaatiot ovat osa poliittista vuoropuheluamme. Ja olisi ehkä vähän hassua, jos puhuttaisiin vuoropuhelusta vuoropuhelun sisällä. ja sitten osapuolten edustus varsinkin Venäjän osalta. Toteaisin, että minua hieman ihmetytti se, että tosi mukaan myöskin, tai todettiin, että lain täytäntöpano tahojen mukaantulo lisäisi avoimuutta tässä vuoropuhelussa. Uskon, että ne tahot, Venäjän tahot, jotka ovat olleet konsultaatioprosessissa mukana, ovat kyllä ajantasalla ja täysin päteviä tuomaan esiin Venäjän kannat asioihin. Ja sitten se, mitä tässä ehdotettiin, että konsultaatiot vaihtoehtoisesti voitaisiin järjestää Moskovassa. Kun nyt tässä siteeraan virallista EUn asiakirjaa suuntaviivat liittyen yhteistyön kolmisen maiden kanssa. Sanotaan, että yleensä jos päätavoitteena on yhteisistä edusta keskustella ja ihmisoikeuskysymyksiä käsitellä, niin kokoukset pidetään Brysselissä. Ja tästä perinteestä olisi syytä pitää jatkossakin kiinni. Ja tähän tämä sitaatti loppuu. Venäjähän on avoin yhteiskunta, uusi laajentuva, nuori laajentuva kansalaisyhteiskunta. Ja sellaisena se ilman muuta haluaa olla yhteydessä eri eh, kumppaneihin, muun muassa Euroopan unioniin. Venäjän kansalaisjärjestöt ovatkin läheisissä yhteyksissä eh, kumppaneihinsa EU-ssa. Mutta että Euroopan komission tulisi toimia välittävässä roolissa Venäjän viranomaisten ja Venäjän kansalaisjärjestöjen välissä. Katsoisimme, että tällä tavalla varmasti suhteemme eivät parannisi sillä jos nyt ihan rehellisesti puhun, niin voin todeta, että Venäjän viranomaiset eivät tarvitse mitään välittäjiä, kun puhutaan neuvotteluista ja yhteydenpidosta kansalaisjärjestöihin päin maassa. Olette ehkä olleet kokouksissa, joita ovat johtaneet hallituksen eri tahot presidenttiä myöten, pääministeriä myöten kokouksia, joissa mukana on ollut myöskin kansalaisjärjestöjä ja joissa on huomioitu monia kansalaisjärjestön toimia silloin, kun puhutaan lainsäädännöllisestä työstä ja myöskin poliittisista päätöksistä. Ja nyt sitten ehkä siihen pääkysymykseen, joka mietinnössä esiin nostetaan ja pääkysymyksen, joka tänään on esityslistan aiheena. Eli ovatko ihmisoikeuskonsultaatit olleet tehokkaita? No ehkä ei tilannetta tulisi tarkastella näin mustavalkoisesti. Voisi olla järkevämpi tarkastella, mitkä ovat tehokkuuden kriteerit. Kuka on kriteerit laatinut ja mistä ne löytyvät? Ja sitten vielä lopuksi. Toivon, että tämän päivästä kokouksesta on hyötyä, kun pyritään avoimempaan ja tehokkaampaan vuoropuhelun EUn ja Venäjän välillä. Mutta meidän tulisi kuitenkin välttyä siltä, että joudumme hankalaan tilanteeseen. Tällaisen transisterin tilanteeseen, sehän on tällainen sähkön toimitusmenetelmä, mutta tällöin saadaan energiaa vain yhteen suuntaan. Ja tämä ei olisi hyvä, vaan hyvä olisi, että energia kulkisi kumpaankin suuntaan. Tällä tavalla vain voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. Kiitos huomiostanne, herra suurlähettiläs ja näihin voidaan palata lähemmin vielä keskustelun yhteydessä. Meillä on kuitenkin vielä kaksi puhujaa. Riina Kionka, tehän vastaatte konsultaatiosta ja varmasti halutessanne voitte kommentoida suoraankin äskeistä puheenvuoroa. Riina, olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla tänne keskustelemaan EUn ja Venäjän välisiä, eh, välisistä keskusteluista eh, ihmisoikeuksissa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että eh, suurlähettiläs tuli tänne alivaliokuntaan. Hänet on kutsuttu useasti ja olen itsekin vähän pahoillani siitä, kuten suurlähettiläs, että täällä on jäseniä, valikunnan jäseniä hyvin vähän paikalla. Aivan aluksi sanoisin, että on äh, mielenkiintoista, että Frida on äh, puuttunut tähän äh, katsaukseen, koska tässä nyt on useita arvioita tehty, kuten itsekin mainitsitte, ähm, ja niitä tehdään edelleen. Me olemme tarkastelleet myös oikeusperustaa tälle yhteistyölle. Olemme katsoneet näitä konsultaatiopaikkoja laajemmassa kontekstissa olemme tarkastelleet yhteistyövälineitä ja niiden tehokkuutta. Me olemme vertailleet myös niitä kokemuksia, joita meillä on ollut. Olemme vertailleet niitä kumppaneiden kokemuksiin EUn sisällä ja EUn ulkopuolella olemme vertailleet esimerkiksi Ison-Britannian, Yhdysvaltain, Norjan ja Sveitsin äh, kanssa. Olemme keskustelleet myös sidosryhmien kanssa – ja ehkä olemme puhuneet aivan samojen ihmisten kanssa, mukaan lukien jäsenet, jäsenvaltiot, EUn viranomaiset, Venäjän viranomaiset ja kansalaisjärjestöt, samoin kuin kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen edustajat. Me olemme puhuneet myös useiden parlamentin jäsenten, Euroopan parlamentin jäsenten kanssa kun nyt äh, tämä otetaan huomioon, niin haluaisin äh, onnitella Frida siitä, että näihin äh, merkittävimpiin kysymyksiin on puututtu tässä tarkastelussa, varsinkin niihin, joihin olemme itsekin puuttuneet omassa arviossamme. Ensin painottaisin tätä pääkohtaa, tätä tohtori Jangin esittämää näkökohtaa, sitä, miten tehokkuus heijastuu, miten tehokkuus perustuu siihen, että missä määrin EU voi tukea ihmisoikeuskeskustelua laajemmassa mittakaavassa. Tämä on siis koko kysymyksen ydin minulle itselleni. Mitä enemmän voimme linkittää tätä ja miten voimme rakentaa verkostoa yhteistyöverkostoa ajatellen hankkeita ja muita näkökohtia, jotka liittyvät EUn ja Venäjän välisiin suhteisiin, niin sitä paremmin me pärjäämme. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta. Meidän pitää siinä onnistua. Jos mietitään sitä, miten tuetaan ihmisoikeuskeskusteluja laajemmassa poliittisessa, laajemmissa poliittisissa puitteissa, niin äh, puuttuisin äh, vielä tehokkuuskysymykseen. Äh, suurlähettiläs on oikeassa, on vaikeata mitata tehokkuutta. Jos, aja, jos asiat menevät hyvin, niin on vaikea sitä myöntää tai antaa kiitosta EUlle. Ja on väärin sanoa, että jos asiat menevät huonommin, niin se on sitten EUn syytä sekin, joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, miten mittaamme näitä asioita, niin kuin nämä taloustieteilijät sanovat, että se, millä on merkitystä, on se, minkä voi mitata tai laskea. Tarvitaan siis määrällisiä suureita. Ja sitten nämä eri ehdot ei ole mikään salaisuus, että EU haluaisi tässä suhteessa lisää yhteistyötä ihmisoikeuskysymyksissä ja pitäisi myös keskittyä konkreettisiin lopputulemiin. Me olemme kuulleet täällä jo eh, näistä avainkysymyksistä ja erilaista ehdoista ajatellen eh, sitä, kuka osallistuu kuulemisiin, eh, missä niitä pidetään. Ja puuttuisin myös siihen, että diplomaatit tietäisivät, olisivat täysin perillä ja päteviä vetämään näitä meillä venä, me, venäläiset sanovat, että siellä ollaan täydellisellä tasolla, mutta on hyvin vaikea antaa kattavaa selvitystä siitä, miten miten näissä pidätyskeskuksissa eh, toimitaan. Diplomaatit eivät välttämättä pysty tällaiseen kuvaukseen, niinpä eh, eri eh, alojen virastot tai ministeriöt voisivat paremmin puhua asiasta, koska siellä toimitaan todellakin kentällä jokapäiväisessä kontekstissa, joten Kyse ei ole siitä, että venäläisten diplomaattien Venäjän edustamista mitenkään asetettaisiin kyseenalaiseksi tai heidän pätevyyttänsä. Nämä ovat sellaisia näkökohtia, joissa meillä on paljonkin yhteistä ajatellen sitä, mitä tohtori Jang täällä esitti joissakin tapauksissa EU on tullut eri johtopäätöksiin ja arvioihin, vaikka eh, perustetaan asiat aivan eh, samoihin lähtökohtiin. Ja tästä pari esimerkkiä. Eh, ensinnäkin kun me olemme vertailleet eri malleja ihmisoikeusvuoropuhelussa, esimerkiksi paljonko aikaa on käytettävissä keskusteluihin, mistä aiheista keskustellaan, kahdenvälinen versus monenvälinen keskustelu. Ja tämän analyysin pohjalta me olemme löytäneet vahvuuksia EUn ja Venäjän välisessä vuoropuhelussa on siis säännöllistä mielipiteiden vaihtoa. Tämä on ainutlaatuinen näkökohta tässä EU- ja Venäjän välisessä vuoropuhelussa, vaikka Venäjän ihmisoikeuskuuleminen on hyvin laajapuhjainen. Tämä on hyvin intensiivinen vuoropuhelu, sitä käydään kahdesti vuodessa ja siinä eh, on tiettyä ennustettavuutta. Meillä on siis säännöllistä vuoropuhelua venäläisten kanssa. Tämä siis ensimmäisenä. Ja eh, toinen näkökohta tai toinen esimerkki eh, siitä, että olemme katselleet samoja näkökohtia, mutta tulleet eri johtopäätöksiin. Esimerkiksi koordinointi eri eh, järjestöjen kesken. Frida on eh, todennut, että EUn pitäisi ehkä eh, supistaa työtänsä tehdä yhteistyötä Etyjin kanssa. Meidän mielestämme pitäisi paremmin käyttää horisontaalisia mahdollisuuksia, jotta otetaan sama kysymys esiin eri järjestöissä. Tässä on erilaisia aihealueita, joihin tällainen malli sopisi ja tätä kautta saataisiin myös tuloksia aikaan. Kolmas eromme Frideen on se, että kun keskitytään tähän selvitykseen, ainakin otsikon mukaisesti tarkastellaan EUn ihmisoikeus, EUta e, ihmisoikeuspolitiikkaa suhteessa Venäjään. Meidän arviossamme me olemme katsoneet nimenomaan tätä kuulemista, konsultaatioprosessia ja taustoja, joita e, siinä on. Ja siinä konsultaatio on ainoastaan yksi väline ihmisoikeuspolitiikassa Venäjän ihmisoikeuksia arvio, arvioitaessa. Ja sitten neljänneksi, tämä on tärkeä ero, kun verrataan meidän arviotamme tohtori Jansin arvioon. Me emme ikinä ole harkineet, että keskeytettäisiin tämä vuoropuhelu. Tämä on tehty aivan selväksi aivan alusta lähtien Tämä on tärkeää EUlle, että puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä EU eh, tai Venäjän kanssa. Ja sitten, eh, kuten suurlähettiläs sanoi, eh, nyt Venäjä voi kysyä myös meiltä kysymyksiä olen aivan samaa mieltä siinä, että me emme voi kysyä hankalia kysymyksiä Venäjältä, jos emme hyväksy itse näitä samoja kysymyksiä koskien EUta, eli että keskeytettäisiin tämä konsultaatioprosessi. Se ei ole todellakaan ollut meille mikään varten otettava vaihtoehto. Te kysyitte aikaisemmin näistä viime viikon kokouksista, joita pidettiin tätä varten Euroopan komission pääsihteeri voi vastata tähän tietenkin riippuen siitä, että miten te haluatte sen hoitaa. Kiitos. Kiitoksia, tohtori Kionka. Ehkäpä tässä vaiheessa Toismaska toimii suhteiden osastojohtaja voisi ehkä kommentoida asiaa komissiosta. Olkaapa hyvä, Rooshimanska. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kokoushan pidettiin 24. helmikuuta. Tämä oli Koko joka seurasi e, vuoden 2009 helmikuusta komission matkaa Venäjälle ja sitten vasta e, toinen vierailu e, Venäjältä Brysseliin vuonna 2005. Ja tässä tarkoitus oli vahvistaa yhteistyötä ja modernisoida kumppanuutta. Ja tarkasteltiin niitä askelia, joita tarvittaisiin, jotta EU ja hallitus voisivat näissä suhteissa puitteissa edetä hyvään, hyvin. Järjestettiin eri klostereita, eh, kansalaisponnistukset, tiede, eh, maatalous, kauppa ja sitten rahoituskysymykset ja kahdenvälisiäkin kokouksia pidettiin näissä muun muassa pääministeri Putin ja mm, puheenjohtaja Barroso tapasivat toisensa. Ja ihmisoikeus kysymykset nostettiin nimenomaan presidentin eh, eh, presidentin ja pääministerin välisessä kokouksessa esiin. Kokous kesti muutaman tunnin ja ihmisoikeuskysymykset ja oikeusvaltioperiaatekysymykset eh, käsiteltiin tuolloin. Herra Barroso nosti esiin eh, myöskin näitä aktivistien murhakysymyksiä. Barroso painotti sitä, että tärkeää olisi, että nämä murhat saataisiin tutkittua ja todettiin, että nämä haittaavat sitä, miten eri sijoittajat ja EUkin, millaisena ne Venäjän näkevät. Ja myöskin modernisointikysymys esiin tuotiin. Keskustelu käytiin myönteisessä hengessä ja molemmat osapuolet olivat kovin sitoutuneita. Ja kahden välisten neuvottelujen jälkeen seurasi tiedotus Interfaxin kautta. Ja ihmisoikeuskäsittely eh, tuotiin tuolla myöskin esille ja myöskin Euroopan parlamentin päätöslauselma mainittiin Varoson puheenvuorossa, kun kysyttiin eh, näistä neuvotteluista pääministeri Putinin kanssa. Kiitokset Rouva Shimanska näistä tiedoista. Ei varmaankaan ollut yllättävää se, että toimi elinten välillä ollaan yhtä mieltä siitä, että on tärkeää käsitellä näitä kysymyksiä. Ja myöskin päätöslauselmassa tämä asia esiin nousi juuri viikko ennen kyseistä vierailua. Nyt sitten puheenvuoron saa Engelsland, joka on Norjan Helsingin komitean eh, puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, kiitoksia ystävällisistä sanoista ja kiitos siitä, että minut kutsuttiin tänne paikalle. Minun järjestöni, norjalainen Helsinki-komitea, tekee töitä enimmäkseen Euroopassa, eh, dokumentoi eh, ihmisoikeusloukkauksista ja tukee eri järjestöjä ja me hoidamme myös ihmisoikeuskoulutusohjelmia. Usean vuoden ajan me olemme toimineet aktiivisesti ja e, puhuneet kriittisesti ihmisoikeustilanteesta Venäjällä. Me olemme e, puuttuneet nimenomaan ihmisoikeuksien puolustajien kysymyksiin ja e, kansainvälisten ihmisoikeus lakien loukkauksiin, joita on tapahtunut Tsetseniässä ja muualla Pohjois-Kaukasuksen alueella. Henkilökohtaisesti minä olen ollut mukana jo usean vuoden ajan niin sanotussa ihmisoikeusvuoropuhelussa Norjan ja muutaman muun maan välillä Indonesian ja Kiinan kanssa. Eh, näissä on ollut hyvin laaja eh, edustus eh, ja mukana on ollut myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. Me olemme jo pitkään kannustaneet siihen, että Norjalla, Norjan ja Venäjän välinen ihmisoikeus vuoropuhelu, sen pitäisi tulla laajemmaksi niin, että siinä olisi mukana kansalaisyhteiskunnan edustajia kummastakin maasta. Minä olen samaa mieltä pää linjoittain tästä juuri esitetystä selvityksestä. Minun mielestäni tämä selvitys on erittäin mielenkiintoinen, erittäin hyvin kirjoitettu ja se osuu suoraan ytimeen näissä kannanotoissansa. Norjan Helsinki-komiteassa me olemme erittäin huolestuneita siitä, että ihmisoikeustilanne Venäjällä ei parane itse asiassa monessa suhteessa ihmisoikeudet ovat e, laskusuunnassa. Edelleenkin tarvitaan tukea kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisoikeusaktivisteille ja ryhmille. He tarvitsevat tukea, yhteistyötä, yhteyksiä. He tarvitsevat tunnustuksensa ja heidät pitää ottaa mukaan, osallistaa Euroopan pitää ottaa esiin ihmisoikeuskysymykset korkeimmalla poliittisella tasolla Venäjän kanssa. Ja olen sitä mieltä, että ihmisoikeuskuulemisia pitää kehittää ja pitäisi, niiden pitäisi olla ainoastaan yksi väline, kun edistetään ihmisoikeuksia Venäjällä kun, valmistellaan, kun valmistelin tätä eh, kokousta, eh, minä eh, tapasin ihmisoikeusjärjestön edustajan Venäjällä. Tämä henkilö oli myös Nobel-ehdokkaana viime vuonna. Ja kysyin häneltä, minkälaisen viestin hän haluaisi jättää tänne. Ja hän sanoi minulle seuraavasti. Te Eli te Euroopan unionissa, teidän pitää puhua totuutta, totuuden sanoja siitä, mitä tapahtuu Venäjällä. Euroopan maiden pitää miettiä arvoja ja intressejä. Pitää ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt niin sanottuun vuoropuheluun Venäjän kanssa. Minun käsittääkseni tämä on mm, ihmisoikeusyhteisön viesti. Ja haastehan on se, että miten tämä periaate ja teoria saadaan käytäntöön näissä keskinäisissä suhteissa. Euroopan unioni on ollut 2005 vuodesta mukana ihmisoikeuskuulemisissa Venäjän osalta. Eh, samaan aikaan ihmisoikeustilanne on huonontunut Venäjällä. On vaikea nähdä mitä merkittävää edistystä näissä kysymyksissä. Eh, päinvastoin vaikuttaa siltä, että yhä edelleen ihmisoikeustilanne on eh, huonontunut ihmisoikeusaktivistien osalta. Useita hyökkäyksiä, on murhattu myös merkittäviä ihmisoikeuksien puolustajia. FID URn raportissa sanotaan, että 2005-2010 11 ihmisoikeuskuulemista on järjestetty ja eh, tänä aikana kahdeksan ihmisoikeusaktivistia on murhattu Venäjällä. Eh, Venäjä ei ole suostunut EUn ehdotuksiin ajatellen eh, sitä, että tulisi mukaan yhteistyötä myös venäläisten kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kesken. Nyt on hyvin vaikea nähdä, että että olisi poliittista tahtoa ja poliittista intressiä Venäjällä todellakin kehittää näitä kuulemisia. Toisaalta taas minulle ei myöskään ole selvää, että EU-sakaan olisi riittävästi poliittista tahtoa, jotta saadaan aikaan tässä edistystä, joten minun mielestäni olisi tärkeä periaate, että me keskustelisimme, meillä olisi vuoropuhelut ja konsultaatiot, mutta niiden pitää perustua nimenomaiseen poliittiseen tahtoon kumman, kummankin osapuolen osalta. Halutaan siis kehittää ihmisoikeuksien suojelua ja totta kai minä toivoisin, että nämä osapuolet haluaisivat ottaa mukaan enemmän osapuolia omista yhteiskunnista, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan. Ja vielä muutama sana siitä, miten pitäisi tukea ihmis, oikeuksien puoltajia, ihmisoikeusaktivisteja ja kansalaisyhteiskuntaa. Tässä on esitetty muutamia suosituksia, konkreettisia ehdotuksia, miten voidaan tukea Venäjän kansalaisyhteiskuntaa. Tässä tarvitaan jatkuvaa tukea, samoin kuin vähemmän byrokraattista ja vähemmän monimutkaista tukea. Lisäisin vielä sen, että mielestäni on tärkeää muistuttaa venäläisiä johtajia siitä, että pitää katsoa, miten nämä järjestöt nähdään viranomaisten silmin Venäjällä. Ihmisoikeusaktivisteilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja valtioon. Ottaisin esiin myös kysymyksen, joka liittyy siihen, miten tarpeellista on edistää ihmisten matkustusta Venäjältä ja Venäjälle. Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat ottaneet esiin sen, että pitäisi olla tietty mekanismi, jonka avulla ihmisoikeusaktivistit äh, äh, saataisiin äh, Euroopan tuomioistuimen ja saataisiin myös yksinkertaistettuja menettelyjä nyt vaikuttaa eh, siltä, että eh, tämä on Venäjän rajoittavaa politiikkaa, että yhä, enem, yhä vaikeampaa on nyt eh, mennä Venäjään ja saada viisoja, viisumeita näille järjestöille. Ja minun järjestöni esimerkiksi on kärsinyt viisumikiellosta. Minun, minun minä en ole itsekään saanut viisumia. Minun tilanteeni ei ole tärkeää, mutta tärkeää on se, että pitäisi kehittää mahdollisuuksia eh, niin, että ihmiset voivat eh, olla vuorovaikutuksissa keskenään ja tukea toisiaan ja tällä tavoin edistää asiaa. Kiitoksia tästä, herra Engelsland. Kiitoksia, että kritisoitte myös EUta. Me emme pelkää sitä, että meitä kritisoidaan, ja siitä syystä järjestämmekin näitä keskusteluja. Voimme parantaa asian tilaa. Ja lisäisin vielä suurlähettiläille sen, että me ensimmäisenä haluamme parantaa ihmisoikeustilannetta EUssa. Ehkä olette nähneet, miten tiukkoja keskusteluja on ollut Unkarin medialaista täällä parlamentissa parlamentissa eh, me emme luovuta, mutta valitettavasti ihmisoikeudet eivät ole eh, pelkästään tämän alivaliokunnan, eh, tai voisin sanoa onneksi pelkästään tämän alivaliokunnan toimivaltuuksia. Mukana on myös kansalaisvapauksien valiokunta ja me keskustelemme juuri siitä, miten paljastetaan nämä salaiset pidätyskeskukset, joita on ollut EUn sisälläkin. Tässä me tarvitsemme hyvää yhteistyötä eh, nimenomaan kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa. Nyt voin avata keskustelun aiheesta ja eh, kollega Deman eh, ja Rova Sinclair ovat pyytäneet puheenvuoroa, tai Berman ensimmäiseksi. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen elänyt, asunut toimittajana 90-luvun alussa Moskovana, Moskovassa ja siellä näin, miten Neuvostoliitto romahti ja eh, sen jälkeen tuli paljon uusia eh, itsenäisiä valtioita. Eh, minä olen päässyt, pääsin tätä todistamaan ja olen nähnyt, miten Venäjän kansalaiset ovat saaneet pettyä, kun he ovat nähneet, että Neuvostoliitto romahti ja jos tässä nyt pitäisi jotakin ymmärtää, niin pitäisi ymmärtää, ettei voi toimia Venäjän kanssa ilman kunnioitusta, jos tässä voidaan nähdä jotakin viime vuosien osalta, niin kyse on nimenomaan itsekunnioituksesta tämän hyvin vaikean vaiheen jälkeen. Me lännessä ajattelimme, että se oli hyvin tervetullut siirtymä, mutta siitä voidaan oppia muutakin. Jos voi oppia nyt jotakin siitä, mitä tapahtuu lähi tällä hetkellä, niin on väärin, että ymmärretään ulkopolitiikka sellaisena, joka liittyy ainoastaan geopoliittisiin intresseihin, aivan kuten ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltioperiaate eivät olisi hyvin suori, suorasti kaikkien kansalaisten intresseissä. Todellista vakautta voi syntyä ainoastaan siitä, että kunnioitetaan kaikkien kansalaisten oikeuksia. Ja äh, siitä syystä puhumme nyt Venäjästä, sen vaikeasta ihmisoikeustilanteesta tällä hetkellä. Kaukaksuksella rankaisemattomuus on sääntö äh, siellä äh, katoaa nuoria ihmisiä, kidutetaan, joskus poliisi sieppaa tai muut joukot sieppaavat ihmisiä. Beslamin äidit, mm, he eivät koskaan ole saaneet sitä ymmärtämystä ja kunnioitusta osakseen, mitä olisivat ansainneet. Kyse on myös siitä ihmisoikeuksien kunnioituksesta ja minä, minä olin järkyttynyt siitä, kun sain kuulla, miten nämä äidit ovat saaneet kärsiä, miten heitä ovat Venäjän viranomaiset kohdelleet. Venäjällä on toimittajia eh, surmattu, Anna Politovskaja eh, muun muassa. Minä tunsin hänet, että me illastimme hänen kanssaan useasti ja on hyvin eh, erikoista illastaa jonkun kanssa, kun tietää, että hänet saattaa milloin tahansa murhata ilman mitään rankaisua. Esimerkiksi Magnitskille kävi näin oikeusvaltioperiaate ei ole mitään luksusta eh, ainoastaan Barrosolle ja Putinille. Tällainen keskustelu pitäisi olla avointa, siinä pitäisi olla mukana myös kansalaisjärjestöjä. Ja on erikoista, että venäläiset viranomaiset eivät salli eh, sitä, että muut eh, ministeriöt pääsevät mukaan näihin konsultaatioihin niin kuin muihin vuoropuheluihin päästään. Heidän he tarvitsevat tietoa siitä, mitä tapahtuu paikan päällä ja kentällä. Pitäisi ymmärtää, miksi näin. haluaisin ymmärtää, minkä tähden rankaisemattomuuteen kaukasuksen alueella ei puututa, koska Venäjän intresseissä on luoda vakautta, jos halutaan todellakin lopettaa nämä terrori-iskut voi olla varma siitä, että sellainen maa, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan samoin kuin oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan, siellä on vähemmän mahdollisuuksia terrori-iskuille. Eh, eh, nyt eh, tämä on myös teidän oma intressinne, venäläisten, Venäjän viranomaisten oma intressi haluan painottaa sitä, miten tärkeää on rahoittaa ihmisoikeus- ja demokratiavälinettä tulevina vuosina. Tämä on suoraan EUn intresseissä. EIDHR, se tarvitsee rahoitusta ja kansalaisyhteiskunnan edustajat tarvitsevat rahoitusta, tukea silloin, kun taistellaan ihmisoikeuksien puolesta. Minun mielestäni on myös tarpeen tukea etyjen mm, välinettä ihmisoikeusvälinettä. Siinä on tehty hyvää työtä. Minä tiedän, että Venäjä ei tästä pidä, mutta eh, se on erittäin hyvä ammatti, mm, tai eh, ammattitaitoinen järjestö. Olen nähnyt näitä ihmisiä monella alueella ja eh, siellä tarvitaan tukea tietenkin meiltä ja Euroopan neuvostosta, etyjistä en tiedä, vastaako suurlähettiläs tähän. Minä olisin kiinnostunut kyllä kuulemaan vastauksen. Kiitos. you, Mr. Berman. Kiitokset. Berman oli yksi kolmesta, jotka syyskuussa kävivät Pohjois-Kaukasuksella. Kiinni ja minä itse olimme myöskin tuolla mukana. Ja Sinkla seuraan alkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin voin yhtyä liittyä siihen, mitä Beman tässä juuri esitti, erityisesti mitä tulee kansalaisten rooliin. Keskustelut ovat kyllä erittäin tärkeitä silloinkin, kun vaikuttaa siltä, ettei niissä välttämättä kovin nopeasti edetä. Vuoropuhelu silti sinällään on tärkeä asia. Hankalaksi ymmärtää Koin sen, että vuonna 2005 nämä keskustelut käynnistettiin ja tähän päivän mm, mennessä sitten äh, vuonna 2006 esitettiin äh, laki, joka sisälsi huomattavan määrän muutoksia. Ja tässä laissa todetaan, että Venäjä tai sen johtajat voivat esittää jonkin äärisuuntauksen edustajaksi ja sitten valtuudet ulottuisivat omien, oman maan rajojen ulkopuolelle. Ja Venkon tilannehan on meille Britanniassa varsin tuttu. Hänet murhattiin vuoden 2006 lopulla. Ja syyttäjävirastomme oli eh, vakuuttunut siitä, että tästä olisi voitu tuomita henkilö, joka nyt on edelleenkin Venäjän eduskunnassa edustajana. En tiedä, miksei tätä asiaa esiin nostettu Baroson taholta. En tiedä, miksei Barroso tätä asiaa esiin nostanut, että olisi haluttu saattaa tämä henkilö Britanniassa tuomioistuimen eteen. Ja sitten suurlähettilältä kysyisin, onko hän sitä mieltä, että tällainen laki on hyödyllinen ja miten sitä voidaan hyödyntää kunnolla. Hän totesi, että Venäjän yhteiskunta on avoin, mutta ei siitä ainakaan tässä asiassa paljonkaan hyötyä ollut Britannian viranomaisille. Ei voi olla hyvä, jos tällä tavalla voidaan toimia. Tässä on muitakin argumentteja esitetty. Esimerkiksi todettiin, että Venäjän ihmisoikeustilanne heikkenee edelleen. Vuonna 2009 vasta Memorialle annettiin Saharov-palkintoa. Tästä seurasi pidätyksiä. Eli kansainvälinen yhteisö ja EU on pitkään ollut hiljaa. Eli tällainen hiljaisuus? En tiedä. Mitä mieltä olette siitä, että Kiinan Venäjän tyyppisen valtiolle sitten kuitenkin annetaan mahdollisuus järjestää tärkeitä kilpailuja. Ja esimerkiksi toisin ajattelijat taustaiset ihmiset, mikä on heidän tilanteensa ihmiset, jotka eivät ole kovinkaan suosittuja ja toivottuja maan hallituksen kannalta katsottuna. Kiitokset tästä ja sitten herra Tsing, olkaa hyvä. Więc jeśli można, to ja bym e, chciał na kanwie tej dyskusji, która jest dyskusją e, bardzo ciekawą. Kiitoksia. Viittaisin näihin mielenkiintoisiin keskusteluihin, joita tässä on nyt käyty. Pari erillistä tapausta, niin, meillä on täällä valiokunnassa usein vieraita, alivaliokunnassamme on vieraita usein, ja silloin puutumme nimenomaan ihmisoikeuksien puoltamiseen. Silloin puutumme usein kolmansiin valtioihin, emmekä EU-hun varsinaisesti, mutta me pidämme tärkeänä eh, ihmisoikeuksien puoltamista ja pidämme tasa-arvoisessa asemassa EUn ulkopuolisia ja EUn maita. Ja eh, tietenkin meitä kiinnostaa myös EU-maiden eh, tilanne. Tästä esimerkkinä se, että me käsittelimme tai olemme käsitelleet viime vuosien aikana ainakin kolmea eri kysymystä. Niistä viimeisin oli Unkarin medialainsäädäntö. Siitä keskustelimme hyvin yksityiskohtaisesti ja tässä aivan äskettäinen esimerkki. Usein olemme keskustelleet myös laittomasti laittomista pidätyksistä EUn jäsenvaltioissa ja olemme käsitelleet myös Ranskan hallituksen toimista suhteessa romaneihin muutama kuukausi sitten. Eli kun puhumme ihmisoikeuksista, meidän pitää olla mahdollisimman tarkkoja ja meidän pitää olla myös yksityiskohtaisia ja tietenkään silloin nämä nämä maat itse eivät ole välttämättä niin innostuneita asioista. Me olemme alivaliokunnassamme tottuneita siihen, että kun kysymme yksityiskohtaisia kysymyksiä, niin vastapuoli ei välttämättä halua niihin vastata. Ja sitten toinen seikka. Minä olen aina kunnioittanut teitä ja me puhumme kun puhumme näistä asioista, niin yleensä pitäisi antaa va- avoimesti vastauksia. Ja minä tietenkin kunnioitan eri tilanteita Venäjän suurlähettiläs, esimerkiksi hänen neuvonantajansa. Olen tietenkin tyytyväinen siitä, että olette paikalle ja eh, se on mielestäni hyvin myönteistä. Usein puhumme eh, tilanteista eh, tietyssä maassa, mutta valitettavasti mitä edustajaa ei tule paikalle keskusteluun, jota maasta käydään. Ja sitten meidän täytyy vetää tiettyjä linjoja myös täällä alivaliokunnassa. Meidän pitää tosiaankin puuttua asiaan, jos ihmisiä surmataan, ihmisiä katoaa, emme tiedä mitä heille tapahtuu. Meidän täytyy avata suumme, jos toimittajia murhataan, eh, sellaisia toimittajia, jotka aktiivisesti puhuvat ihmisoikeuksien puolesta ja eh, meidän pitää avata suumme myös, jos eteemme tulee tapauksia, eh, että ihmisiä pidätetään laittomasti tai eh, on terrori-iskuja. Minä kävin läpi yksityiskohtaisesti tämän asiakirjan, joka meille eh, annettiin tätä kokousta varten. Me aina käymme läpi näitä asiakirjoja ja tämä oli kyllä erinomainen. Meidän täytyy ehdottomasti keskustella ihmisoikeuksista Venäjästä, mutta myös koskien muita maita. Kiitos. Yes, thank you, Vice. Kiitokset, varapuheenjohtaja. Varmasti saatte täyden tuen näille kommenteille. Ja nyt sitten antaisin Enokolle vielä puheenvuoron ja sitten eh, neljä puhujaamme saavat vastata. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että pääsin tänne vähän myöhässä puheenjohtaja Libevaliokunnassa mukana äänestyksessä. Viimeisimmät puheenvuorot kyllä kuulin ja asiakirjat tässä ovat, mutta haluaisin silti puheenvuoronkin käyttää. Ensinnäkin kysymys siitä, miten ihmisoikeusloukkauksiin suhtaudutaan EUn sisällä ja ulkopuolella – toisella kaudella nyt toimin eh, lipevaliokunnassa ja myöskin tässä ihmisoikeusalivaliokunnassa. Ja näissä tehdään eh, selvä ero näiden kysymysten välillä. Asian huomaa, kun tutustuu mietintöihin, joissa käsitellään ihmisoikeuskysymyksiä. Jos kyseessä on EUn ulkopuolinen käsittely, niin silloin asiat tarkastellaan maakohtaisesti ja konkreettisesti kerrotaan, mitä missäkin on tapahtunut. Mutta jos kyseessä on mietintö, joka tarkastelee ihmisoikeustilannetta EUn sisällä, niin tällöin eh, mitään maiden nimiä ei mainita. Tällaisen konsensuksen on päädytty, en tiedä miten tähän voitaisiin vaikuttaa. Puhemies, teillä oli jopa kirje lähetetty, jota asiaa voitaisiin muuttaa, mutta näin nyt edelleenkin tilanne on. Tämän haluaisin, halusin tässä esiin tuoda. Ja tämän lisäksi sitten toteaisin, että ihmisoikeudet ovat perusoikeus. Ja katsoisin, että olen enemmänkin ihmisoikeuksien puolustaja kuin poliitikkoja sen vuoksi olen valinnut tämän valiokunnan. Itse olen toiminut eh, kansalaisjärjestön johdossa eh, pitkään. Ja kyseisessä kansalaisjärjestössä eh, havaitsin, kuinka hyvä tätä mahdollista tehdä Etyin kanssa konsultaatiot, jotka näistä kysymyksistä järjestetään Varsovassa vuosittain. Tuolloin paikalla on EU-maiden edustajia ja EUn edustajia myöskin. Ja e, Neuvostoliiton aikaisempien e, osavaltion edustajia ja edustajat kaikki saadaan saman pöydän ääreen kokouksessa. Ja yllättävää sitten on lukea suosituksia, jossa sanotaan, että tulisi eh, sitoutua vähemmän tällaisiin perinteisiin siteisiin suhteessa etyihin. Minua yllättää, kun tällaisia suosituksia luen. Thank you very much. Kiitos. Kiitos teille. Ja ihan lyhyt oma puheenvuoro. Toteaisin, että Etyjin vuotuinen Varsovan kokous on varsin hyödyllinen ja henkilökohtaisesti katsoisin, että Euroopan unionin ja parlamentin tulisi olla tässä paremmin mukana, koska kyseessä on tärkeä foorumi, jossa eh, eh, sadat eh, kansallisjärjestöt saadaan samalle taho, tasolle hallitusten kanssa ja EU-ssa mitään vastaavaa ei ole. Eli tästä meillä olisi kyllä paljon opittavaa ja ainakin voisimme liittyä heihin, jos emme voi oppia. Ja nyt sitten käännyn puhujiemme puoleen. Valitettavasti aikaa ei ole enää kovin paljon jäljellä. Ehkäpä nyt voidaan käydä puheenvuorot eri järjestyksessä läpi, jos teille käy englannista. Ehkäpä, ehkäpä mm, voisitte käyttää puheenvuoro kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Brief. Voin puhua lyhyesti. Muutama kuukausi sitten meillä Aleksejeva, koska hetkiryhmästä totesi, että tilanne ihmisoikeusaktivisten osalta on erilainen nykyisellään kuin mitä se oli esimerkiksi 70-luvulla. Tuolloin oli vaarana joutua vankilaan, oli vaarana joutua työleirille tai mahdollisesti ulkomaille lähetyskin saattoi seurata niin kuin hänelle kävi. Mutta tänä päivänä ei tiedä, mitä voi tapahtua. Mahdollista on, että tulee murhatuksi kadulla kävellessä. Olisi varsin tärkeää, että Euroopan unioni säännöllisesti kääntyisi Venäjän viranomaisten puoleen ja pyytäisi päivitettyä tietoa tutkimuksista, mitä tulee eh, näiden kuolleiden toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen. Eli tällaista tarvittaisiin tänä päivänäkin. Thank you very- Kiitos teille. Ja sitten Rina Kionka Mm, voitte vastata. Ja on keskusteltu siitä, voisiko Euroopan parlamentti olla paremmin mukana näissä ihmisoikeuskonsultaatioissa. Kysyisin, mitä mieltä te tästä olisitte. Olkaa hyvä. Um, kiitoksia. Me odotamme näitä ehdotuksia ja päivämääriä, mutta me voimme palata tähän kahden kesken. Halusin vain eh, lyhyesti sanoa herra Engelslandille, että me eh, teemme eh, seurantaa aivan säännöllisesti siitä, miten eh, oikeudenkäynnit eh, sujuvat ja vaadimme sitä, että ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynnit hoidetaan nopeasti. Mitä tapahtuu sitten omalle arviollemme, mainitsitte, että yhteenveto on valmiina ennen kesää. Tämä johtuu siitä, että eri neuvoston työryhmät, eh, ihmisoikeustyöryhmät edelleenkin eh, pohtivat eh, oman arviomme suosituksia ja kun tämä on hoidettu, niin erittäin mielellämme kerromme tuloksista. Ja tuossa vaiheessa me lähestymme myös kollegojamme Venäjän federaatiossa ja voimme puhua näistä suosituksista, joita e- esitämme Venäjälle. Kiitos. Kiitokset. Suurlähettiläs. Ehkä voitte vastata muutaman teille suoraan esitettyyn kysymykseen. Thank you. Kiitos. No, aluksi toteaisin, että on selvää, että vuoropuhelu ihmisoikeuskysymyksistä ei rajoitu konsultaatioihin, eh, joiden tehokkuudesta tänään täällä keskustelemme. Parlamentaarinen ulottuvuus tulee kuvaan myöskin. Tietääkseni tällä tavalla myöskin varsin laajasti ihmisoikeuskysymyksiä tarkastellaan. Eikä pelkästään keskustella asioista, vaan järjestetään myös vierailuja paikan päälle. Jotkut Euroopan parlamentin jäsenet hän näihin jo tässä viittasivatkin. Ja sitten kysymys, jonka yhdistyneen kuningaskunnan jäsen esiin nosti. Pelkään, että tilanne on varsin erilainen eh, meidän kannaltamme katsottuna Britannian oikeusviranomaiset usean otteeseen eivät olleet valmiita yhteistyöhön omien tutkijoidemme kanssa Litvan jutussa. En usko, että tuomioistuin päätöksen on todettu, että hänet olisi murhattu. Eli olisi ennenaikaista ja paikkansa pitämätöntä mennä tällaista esittämään. Venäjän syyttäjäviranomaiset ovat halukkaita ja ovat tämän viestin eteenpäin välittäneetkin Britannian kollegoille. Eli yhteistyöhalukkuutta on olemassa, mutta Britanniahan on usein pidetty turva satamana kaikenlaisille karkulaisille. Eri hallituksista, mä sen puhut Bolsevikin saaren aikoihin, eh, pakenivat sinne. Ja nyt sitten kyseeseen tulevat Soskin tyyppiset henkilöt. Eli tämä ei ehkä ole välttämättä mikään sulka Britannian hattuun. No, eiköhän tämä riitä. Kiitos. I still don't think that... No en tiedä, ette ehkä halua kuitenkaan, että teitä nyt ihan äh, eh, saarin aikoihin verrata. No, vakavasti ottaen Voidaan todeta, että tämä kaksituntinen keskustelu on yksi osa sitä ponnisteluamme, jolla pyrimme ottamaan esiin ja vaikuttamaan ihmisoikeustilanteeseen Venäjällä. Ja ymmärrämme, että EUlla on paljon tehtävää ja hyvä suurlähettiläs, eh, milloin vain olemme täällä valmiit keskustelemaan näistä kysymyksistä kanssanne. Kuitenkin olemassa olevia mekanismeja ehkä olisi syytä jollain tavalla päivittää. Olen melkein sitä mieltä, että vaikka keskustelut aina ovat hyödyllisiä, niin nyt on tultu siihen pisteeseen, jossa jos mitään muutoksia ei tehdä, niin asia saattaa kuitenkin muodostua eh, hyödyttömäksi EUnkin kannalta katsottuna. Ja täällä nyt tarkoitan erityisesti kahta seikkaa. Eli, ja tämän vahvisti myöskin Janksin tutkimus, eli ei voida paeta sitä asiaa, että Venäjä on poikkeus siksi, että se ei hyväksy sitä, että kansalaisyhteiskunta saadaan prosessin paremmin mukaan. Ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimijat kokevat, että meitä siksi tarvittaisiin välittäjän rooliin. No, ei riitä, että sanotaan, että presidentti on käynyt keskusteluja kansalaisjärjestöjen kanssa, koska kumppanimme Venäjällä eivät ole asiasta samaa mieltä. Ja niin kuin Riinakin Jonka ja muut puhujat totesivat, on tärkeää myöskin, että me voivat ihan henkilökohtaisesti eh, tavata eri ministeriöiden edustajia, niin kuin Kionka totesi, tässä todellakin eh, on kyseessä sitten asiantuntijat, kun puhutaan oikeusjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä. Eli miettikää ainakin tätä mahdollisuutta. Uskoisin, että kaikki tällaisesta järjestelystä hyötyisivät. Näin näitä ehtoja hieman päivitettäisiin. Tilannehan on ollut melko lailla samanlainen vuosien ajan jo ja Euroopan parlamentissa olemme valmiit käymään läpi teidänkin tekemiänne mahdollisia parannusehdotuksia. Esimerkiksi perusoikeusvirasto eh, olisi valmis eh, antamaan parhaat selvityksensä EUn ihmisoikeusloukkauksiin liittyen, jos haluatte. He haluaisivat eh, mielellään tulla mukaan tähän toimintaan tältä kannalta tarkastellen. Nyt mielellään antaisin Rajanksille puheenvuoron, loppupuheenvuoron, lyhykäisen sellaisen, ja sitten siirrymme käsittelemään jotain ihan muuta. Olkaapa hyvä. Aivan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä suurlähettilään kanssa, että ennemmin kuin meidän pitäisi mitenkään lieventää näitä ihmisoikeusasioita, meidän pitäisi kannustaa niihin EU-kansalaisena. Minusta olisi hienoa, jos kansalaisjärjestöt toimisivat EUn kanssa yhteistyössä, siis EUn järjestöjen kanssa yhteistyössä ja tällaisia periaatteita periaatteita pitäisi soveltaa EU:ssa, mutta niitä pitäisi soveltaa myös Venäjällä. E, minua e, yllättää, että e, suurlähettiläs sanoi, että ne konsultaatiot tapahtuisivat vain Brysselissä. Usein sanotaan, että Brysselissä tapahtuu liikaa ja siitä tulee eurokeskeistä. Kuulmiset Brysselissä tai Venäjällä ne lisäisivät käsitys siitä, että Venäjä on osapuolena tässä eh, prosessissa, niin eh, Venäjä ottaisi myös vakavasti sen, että tässä pitäisi ryhtyä modernisointitoimiin. Tohtori Kiankan kanssa me olemme eh, samoilla linjoilla. Kvalitatiiviset indikaattorit, EUn e ihmisoikeuskuulemiset tältä osin ovat hyvin vankkoja me otamme esiin tässä raportissa teidän huomionne. Tässä eh, on huomattu eh, tekninen ja käytännön ero. Eh, me olemme kuulleet kentältä hyvin voimakkaita pyyntöjä siitä, että puututtaisiin tällaisiin ähm, eritasoisuuksiin. Ja sitten ähm, Euroopan neuvosto ja Etyj, emme tarkoittaneet, etteivätkö nämä olisi äh, arvokkaita äh, väyliä ja niitä pitäisi sivuttaa, mutta halusimme vain sanoa, että EUn, EU sanoisi, että näillä foorumeilla pitäisi toimia kaikilla rintamilla ja mm, tässä pitäisi toimia eikä pitäisi käyttää tätä tekosyynä siihen, etteikö EU tarvitsisi parantaa toimia. Lämpimät kiitokset kaikille, Sanoille Jonkalle ja Sulatelle Sisoville siitä, että pääsitte tänne. Ja keskustelu varmasti jatkuu monin eri tavoin. Kollegamme Severin järjestää keskiviikkoiltapäivänä workshopin oman mietintönsä liittyen. Ehkä monet teistä pääsette paikalle. Ja nyt sitten voimme siirtyä esityslistalla kohtaan viisi aiheena kastiin perustuva syrjintä Etelä-Aasiassa. Salista lähteminen hiljaisesti ja keskustelun käyminen salin ulkopuolella aina ole helppoa, mutta toivoisin kuitenkin, että onnistutte tässä. <coughs> Hyvät kollegat, pitkään on todettu, että on tarve keskustella suurista ihmisoikeusloukkauksista kastin perustuvasta sellaisesta. Ja nyt voimme tätä asiaa tarkastella Etelä-Aasian tilanteen pohjalta. Ja toivottaisin nyt tervetulleeksi kollegani Delan kehitysvaliokunnasta ja Renaldin joka on Etelä-Aasian valtuuskunnassa ja Polanskin, joka sitten vastaa Intian valtuuskunnan osalta asian käsittelystä tässä yhteydessä. Ja nyt täällä salissa vieläkin käydään keskusteluja. Ja kasti pohjautuvaa syrjintää tässä tarkastelemme yhdessä muiden valiokuntien kanssa, koska on tärkeää, että tähän asiaan kiinnitetään riittävästi huomiota. Ja eh, on myöskin YK toimiin, eh, jotka saattavat johtaa sen toimiin, joilla pyritään tämä syrjinnän muoto poistamaan. Sitten tässä on kaksi osiota. Ensimmäinen käsittelee kastin perustuvaa syrjintää ja YK-terminologiaa, jos käytetään, voidaan sanoa, että se on ö, alkuperään liittyvää syrjintää. Globaalisti tarkastelemme tätä kysymystä, mutta myöskin aluetasolla eteläisen Aasian osalta. Ja sitten tarkastelemme EUn ja YKn mahdollisia toimia, joilla puuttua näihin ihmisoikeusloukkauksiin. Ja antaisin nyt puheenvuoron herra Devalle ja Rinaldille. Ensin Deva lyhyesti ja sitten Rinaldi sen jälkeen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin tärkeää, että me istuudumme nyt keskustelemaan asiasta, joka on ollut äh, joukossamme jo tuhansia vuosia. Hyvin vähän on tehty äh, kansainvälisillä foorumeilla asian suhteen, koska tätä on ajateltu äh, sellaisena asiana, että jäsenvaltiot hoitavat tämän. Ennen kuin annan puheenvuoron puhujille. Äh, haluaisin ilmaista tyytyväisyytenne tähän äh, kuulemistilaisuuteen, että sellainen järjestetään ajatellen äh, kastiin perustuva syrjintä. Euroopan parlamentti on kiinnostunut tästä asiasta, varsinkin ajatellen ihmisoikeustilannetta kastittomien osalta, ja asiasta on tehty jo päätöslauselma Eh, kastiin perustuva syrjintä on eh, laajin ja eh, vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia 260 miljoonaa henkeä maailmanlaajuisesti kärsii tästä. Uhrit ovat niin sanottuja kastittomia. Mahatma Gandhi antoi tämän nimityksen. Kyseessä ovat niin sanotut Jumalan lapset ja nämä ihmiset usein äh, jäävät äh, paitsi perusoikeuksia. He äh, eivät välttämättä saa vettä, eivät pääse temppeleihin, eivät julkisiin viranomaisiin, eivät saa maata, työtä. Kastittomat joutuvat myös hyökkäysten kohteeksi. Heidän murhataan, ne joutuvat kauheuksien kohteeksi. Neitä myös raiskataan Meillä on tie, tilastotietoja Intian osalta 165 miljoonaa ihmistä joutuu alttiiksi tällaiselle syrjinnälle ja väkivallalle. Ja Intiassa näitä ihmisiä työllistetään ihmisjätteen kerääjiksi. He keräävät ihmisulostetta usein ilman mitään suojavälineitä kuivakäymälöistä. Ja Tätä on pidetty eh, piiloapartheidina. Eh, on eh, paljon kastittomia, jotka ovat pakkotyössä. Kyse on eräästä orjuuden muodosta. Myös lapsityövoimaa käytetään ja mm, kastittomat naiset joutuvat alttiiksi väkivallalle, prostituutiolle ja raiskauksille. Ihmisjätteen kerääjät usein ovat niin sanottuja koskemattomia ja kyse on epäinhimillisistä oloista, joissa ne joutuvat elämään mm, kerätään siis ihmisulostetta, jota ei ole mitenkään käsitelty. Mm, tätä äh, siirretään äh, äh, kaatopaikoille. En voi edes lukea tätä, kun se on niin kauheaa, mutta haluan sanoa, että kastittomat näissä yhteiskunnissa ovat tehneet näin, toimineet näin, koska rakenne perustuu kasteihin ikään kuin sanotaan, että heidän täytyy tehdä tätä työtä. He maksavat synneistä, joita on tehty edellisissä elämissä. Tämä alue on hyvin monimutkainen, mutta olen aivan varma siitä, että kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä siitä, että jos joku on keksinyt sellaisen teorian, että meillä on orjuus, niin kuin meillä oli 300 vuotta sitten, koska mustat afrikkalaiset maksoivat niistä synneistä, joita he olivat tehneet edellisissä elämissään, niin ei tämä olisi kyllä mennyt läpi meille, jos uskomme demokraattisiin arvoihin. Meidän täytyy siis tehdä jotakin ja meidän täytyy toimia yhdessä eh, Etelä-Aasian alueen maiden kanssa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että meillä on mahdollisuus näkemysten vaihtoon. Eh, olin eilen Erän Rinaldin kanssa eh, tuhansia maileja täältä ja kysyisinkin, tai pyytäisin, että herra Rinaldi puhuu tässä vaiheessa muutaman sanan. How difficult, I think, how di- niin tätä aihetta ei ole helppo tarkastella. Se on monimutkainen ja varsinkin hankala meille eurooppalaisille käsitellä. Koska meidän on hankala näitä asioita ymmärtää. Ei ole yllätystä tämän kuulemisen järjestävät yhdessä DV ja Eh, Euroopan parlamentin ja Intian valtuuskunta ja ihmisoikeuksien alivaliokunta, koska nämä kaikki kysymykset liittyvät yhteen. Kastijärjestelmä on asia, joka voi hankaloittaa kehitystä yhteiskunnassa. Kastijärjestelmä viittaa arvoihin, jotka ovat objektiivisesti tarkastellen ongelmallisia, kun puhutaan EUn ja Intian välisestä vuoropuhelusta. Ja kastijärjestelmän perustuva yhteiskunta sisältää elementin, joka muodostaa myös poliittiset yhteydet hankaliksi esimerkiksi Euroopan parlamentin ja Intian välillä. Eurooppahan on manner, joka on käyttänyt järjestelmiä, jotka ovat pohjautuneet syrjintään ja rasismiin. Meillä on tästä paljon esimerkkejä, varsin viimeaikaisiakin. Ja varsin usein yhteiskuntamme pyrkii järjestäytymään nimenomaan tältä pohjalta, eli syrjintä on taustalla mutta syrjintä ja rasismi olemme taistelleet näitä vastaan, mutta silloin se on pohjautunut poliittisiin tai kulttuurisiin seikkoihin, eli asioihin, e, jotka voidaan muuttaa, jotka tulee voida ja tulee muuttaa. Mutta kun Intiasta ja sen tyyppistä yhteiskunnista, kastiyhteiskunnista puhutaan, niin puhutaan tällaisesta erottelu järjestelmästä, jota ei voi muuttaa, koska ei ole olemassa selkeää foorumia, jossa järjestelmän sisällä asia voitaisiin ottaa käsittely, miettiä, miten muuttaa kysymyksiä, koska kyseessä on yhteiskunnan perusrakenne. Ja sillä, siltä pohjalta asioihin suhtaudutaan. Ja jos pääpiirteissäänkin tutustuu näihin asioihin. Eli kun puhutaan näistä karmalakin liittyvistä kysymyksistä ja paariasta, kun lukee, niin silloin kyllä lukee varsin tiukkaa tekstiä ja kovia asioita tämän yhteiskunnan luokan elämästä. Ja jos Intiassa on käynyt eh, tai muissa maissa tällä alueella, niin kyllä voi huomata, mitä seuraa tästä uskonnollisesta lähestymistavasta. Ja sehän on todellakin vallinnut maassa ja alueella vuosi tuhansia, joten eh, se on asia, jota eurooppalaisten on varsin hankala ymmärtää ja käsitellä. Lakeja Niitä on kyllä olemassa. On olemassa perustuslaillisia ja muita määräyksiä, joiden kautta pyritään myöskin kastittomia suojaamaan. Mutta jos haluaa rehellinen olla, niin on ymmärrettävä se, että tämä määräyksiä ei täytetä. Ja omien tietojeni mukaan 70 prosenttia johto tehtävissä olevista ihmisistä – ovat ylemmän kastin edustajia väestömäärän suhteutettuna 5 prosenttia väestöstä. Eli lain ja realiteettien, käytännön realiteettien välillä on huomattavan iso kuilu. Ja sitten impurity epäpuhtaus on tässä erittäin tärkeä käsite myöskin ymmärtää. Se suhteessa puhtauteen sitten. Mikä on puhdasta, mikä on epäpuhdasta, kun asia tarkastelee intialaisittain ja eurooppalaisittain. Ja tähän myöskin joka ikinen Intiaan menevä matkailija törmää. Eli se, mitä me pidämme puhtaana tai epäpuhtaana, on ihan eri asia kuin miten tämä asia nähdään Intiassa paikallisväestön taholta. Ja jos tämä epäpuhtausaspekti myöskin huomioidaan, siitä tulee jonkinlainen pinttymä eri asteinen kun tarkastellaan niitä seikkoja, jotka Dele tässä puheenvuorossani jo mainitsi. Ja tilastotietojahan myöskin voidaan osoittaa, osoittaa siitä, kuinka syvällisestä ongelmasta tässä on kyse. On oikein hyvä, että nyt nämä kolme Euroopan parlamentin tahoa haluavat kuulla, mitä asiantuntijoilla on asiasta sanottavaa. Tarvitaan todellakin eh, asian tarkastelua eh, intellektuaalisesti, kun halutaan näitä asioita ymmärtää. Kävimme Sri Lankassa ja kastijärjestelmä siellä menee pidemmällekin kuin eh, eh, tämä perinteinen silloinkin, kun ihminen on vaikkapa mm, uskontokuntansa vaihtanut, niin tämä kastijako eh, mm, säilyy hyvin vahvana ja pinttyneenä mielessä. Ja mm, on hienoa nyt voida antaa ensimmäinen puheenvuoro Rike Nörlindille, joka toimii kansainvälisessä Dalit-solidaarisuusverkostossa koordinaattorina. Olkaa hyvä. E- Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta tulla tänne tilaisuuteen ja käsittelemään sitä, miten EU voi lisätä toimiaan e YK ja EUn tasolla, jotta autettaisiin poistamaan tämä ihmisoikeusloukkaus nykypäivän maailmasta. Ja aluksi haluaisin antaa lainauksen YK korkealta edustajalta 2009 Rovan Navi Pillai sanoi, että nyt on tullut aika poistaa tämä häpeällinen kasti käsite eh, sellaisia eh, esimerkiksi eh, orjuus- tai apartheid-tapaisia seiniä on saatu purettua, niin pitää toimia myös kastin osalta. Tässä YK on erityismenettelymandaatin mm, ja YK on muiden mm, toimien, toimijoiden mm, rooli on ollut tärkeä ja on usein todettu, että yksi tärkeimpiä ihmisoikeuskysymyksiä on juuri kasti. Myös kansainvälisen yhteisön muissa osissa on puututtu tähän myös näissä maissa sekä YK että EUn tasolta tarvitaan lisää toimia, niitä ei ole riittävästi ja näin meidän pitää puuttua myös kastijärjestelmän piiloviesteihin. 260 miljoonaa ihmistä kautta maailman kärsii kastin perustuvasta syrjinnästä. Kyse on työhön ja syntyperään perustuvasta syrjinnästä. Kyseessä nimenomaan ovat dalitit, kastittomat, jotka asuvat Etelä-Aasiassa. Kyse on alentavasta kohtelusta. Useimmat eurooppalaiset eivät edes uskoisi, että tällaista kohtelua on tällä vuosituhannella. Eh, pääasiassa kyse on Intiasta, Nepalista, Pakistanista, Bangladesista, Sri Lankasta, mutta samantyyppistä diskriminointia syrjintää on myös Japanissa, Jemenissä, joissakin Afrikan maissa ja eh, Etelä-Aasian eh, diasporassa kuten esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eh, niin kuin useaan otteeseen on todettu, kastittomat eh, joutuvat syrjinnän kohteeksi ja se loukkaa heidän perusihmisoikeuksiaan. He ovat perineet tämän niin sanotun eh, epäpuhtaan ja koskemattoman asemansa se, että rankaisua ei tule näistä rikoksista, jotka kohdistuvat, kohdistuvat nimenomaan kastittomiin. Se on tyypillistä hyvin paljon näissä maissa. Kyse on lain täytäntöönpanosta ja laista ja nyt olisi tärkeää, että puututtaisiin tähän noidan kehään. Kastiin perustuva syrjintä on myös konflikti eh, aiheuttaja juuri näissä maissa. Ja jos tätä eh, kastiin perustuvaa syrjintää ei poisteta, se on uhka eh, turvallisuudelle demokratialle. On aivan selvää, että kastijärjestelmä perustuu, joka perustuu tällaisen nimenomaan syrjintään. Se on täysin periaatteidemme vastaista. Mm, kyse on asumiserottelusta, kiellosta, pääsystä veteen, temppeleihin, julkisiin virastoihin, työhön, mahdollisuuden omistaa maata ja päästä markkinoille tilanne johtaa alhaiseen koulutustasoon, koulun keskeyttämiseen, lukutaidottomuuteen kastittomien keskuudessa. Kastittomat ovat suurin ryhmä, joka kärsii pakotyöstä Etelä-Aasiassa ja näin he joutuvat kärsimään usean tyyppisestä syrjinnästä ja sorrosta. Tämän lisäksi kasti syrjintä on myös merkittävä köyhyyden aiheuttaja alueella. Kun katsotaan vuosituhannen kehitystavoitteita, niin kasti syrjintä, syrjintää pitää puuttua. Nyt on osoitettu, että jos ei siihen puututa, se uhkaa myös humanitaarisen avun ja kehitysavun. Kasti sokeus tällaisissa toimissa on johtanut eh, siihen, että nämä jatkuvat nämä eh, syrjimistoimet. Intian eh, toimet se on ryhtynyt jo eh, lainsäädännöllisiin toimiin eh, ja tällä hetkellä vaaditaan myös Pakistanissa niin, eh, perustuslaillisia oikeuksia ja on pyydetty, että sen kautta puututtaisiin tilanteeseen 2007 siihen mennessä Dalitit ovat olleet kokonaan poliittisten elimien ulkopuolella oikeuslaitoksessa poliisissa ja äh, armeijassa. Äh, nyt on poliittisia muutoksia tapahtumassa ja äh, nyt on ollut uusia mahdollisuuksia kehittää lainsäädännöllistä poliittista ja toimielin toimenpiteitä, jotta puututtaisiin kaasti syrjintää. Nepalin hallitus on myös ottanut YK periaatteet ja ohjesäännöt hyvin arvokkaaksi välineekseen ja näin meidän pitäisi tukea tällaista kansainvälistä puitetta. Nämä suuntaviivat, jotka on julkaistu 2009. Ne pitää vielä vahvistaa ihmisoikeusneuvostossa. Korkeudustaja Navi Pilai on vedonnut kansainväliseen yhteisöön, että se laatisi YK-standardit ja tällä tavoin varmistettaisiin se, että YK seuraisi tilannetta me vetoamme EU-hun, että se olisi yhtenäinen siinä, että se tukisi näitä periaatteita ja suuntaviivoja ja pyydämme Euroopan parlamentin tukea. EU, äh, EU on sitoutunut ihmisoikeuksien äh, valtavirtaistamiseen ja demokratisointiin omassa äh, poliittisessa toiminnassaan jo vuosia kastittomat kastittomien kysymyksen on, on pyritty puuttumaan EU, EUssa ja useat toimielimet ovat puuttuneet näihin ongelmiin osittain, mutta toiminta on liian ad hoc tyyppistä, eikä to, tämä toiminta riitä kastisyrjinnän. If you can come to... Niin, ehkä voi sitten vetää yhteen kello alkaa aika paljon, olkaa hyvä. Um, <clears throat> so, uh... Niin, me suosittelemme kattavaa äh, toimintaa, jonka avulla äh, puututaan kastisyrjintään juuri näissä maissa. Ja tähän tarvitaan poliittista ja ihmisoikeusvuoropuhelua monenvälisellä kentillä YKssa esimerkiksi. Ja näin tarvitaan toimintaa myös kauppasuhteissa. Nyt on liian usein nähty, että ilman erityistoimia kaasti eh, syrjintä putoaa esityslistalta ihmisoikeusvuoropuheluissa ja erilaisissa ohjelmissa eh, tai sitten se jää sivuraiteelle ja nopeasti viittaan eh, selvitykseen, jonka DEVE tilasi viime vuonna syrjintä ja kehitysapu eh, eh, ja tällä tavoin siinä puututtiin marginaaliryhmien syrjintään. Tässä ei viitattu kuitenkaan kastisyrjintään tai kastittomiin se ei myöskään ole ollut mukana niin ihmisoikeusvuoropuhelussa viime vuonna. Me toivoisimme siis, että parlamentti ja kehitysyhteistyövalikunta tarkastelee äskettäistä päätöslauselmaa, joka jo mainittiin, ja tarkastelisi sitä, miten ihmisoikeus ja poliittinen vuoropuhelu EUn ja jäsenvaltioiden kesken tukee YK periaatteita ja suuntaviivoja ja näin ulkosuhdehallinto voisi myös puuttua näihin kastikysymyksiin ja köyhyyskysymyksiin. Ja aivan lopuksi nämä Euroopan ulkosuhdehallinnon välineet, niissä ne pitäisi tulla esiin myös kaasti syrjintään puuttuminen. Kiitoksia. Mrs. Nordling, thank you very much indeed. Kiitos tästä hyvin selkeästä esityksestä. Ja ennen kuin puheenvuoron Rafipille, eh, ehkä kommentti, olkaa hyvä. Niin ihan lyhyesti Voidaan puhua monimutkaisilla sanoilla, mutta silti ei ymmärretä siltä, miten tämä vaikuttaa ihmisiin. Olin Nikolan ja Rinaldin kanssa Jafnassa ja rakennuksia oli pommitettu, pommitettu ja tuona iltana ihmisoikeus toimia johdannossa totesi, että eräs yhteisön valituista tamili-edustajista, puhun siis tamili-yhteisöstä nyt, eli hän pesee talonsa edustan, jos kastiton kulkee sitä pitkin. Eli näin siis tapahtuu päivittäin edelleenkin. Voin vahvistaa tämän, koska olin itse mukana keskustelussa juuri tästä tapauksesta puhuttaessa. Ja tämä tuo esiin myös tämän epäpuhtauskysymyksen, miten vahva se on. Rova Julie tervetuloa tähän kuulemiseen. Te olette Napsarjan säätiössä johtajana. Olkaa hyvä. Parlament. Hyvät Euroopan parlamentin jäsentä olen Manna toimin paarittomien edustajana ja olen taistellut syrjintää vastaan koko ikäni sen vuoksi, mihin kastin itse synnyin. Kastittomat saavat syntymätodistuksen syntyessä, ne kasti mainitaan siinä ja siitä syrjintä lähtee. Ja se seuraa lapsuuden, ammatin, avioliiton, työpaikan kautta sinua kaikkialle. Jo kolmevuotiaat lapset saavat kuulla olevansa kastittomia ja joutuvat istumaan erillään muista lapsista. Paariton Intiassa ei ole ihminen ollenkaan pahinta väkivaltaa voidaan eh, harjoittaa tällöin. Ihminen joutuu kulkemaan alasti, naisia raiskataan, eh, jos katsotaan, että hän on pyrkinyt parantamaan asemaansa. Tällä hetkellä käsitte 45 eh, juttua, jossa tyttöjä paarittomuuden vuoksi on raiskattu. Ja joka vuosi käsittelen ainakin 25 murhatapausta syrjintä on erittäin laajaa ja se kuuluu osaksi näihin epäpuhtaustoimiin, joita harjoitetaan. Eivät par, paaria liukkaan kuuluvat saa syödä samalta lautaselta kuin muut. He joutuvat istumaan bussin takaosassa ja erillään muista lapsista koulussa. Eli tämä pitkälti on samantyyppinen kuin Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmä oli. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nyt on tullut käyttöön uusia tällaisia epäpuhtauskäytänteitä. Viime vuonna järjestömme osoitti, että länsi Intiassa tällaisia uusia käytänteitä otettu käyttöön ja 98 näistä käytänteistä ovat edelleen käytössä näissä yhteisöissä. Eli vaikka laissa nämä on kielletty, niin edelleenkin kasti syrjintää tapahtuu. Kolme lakia on mennyt läpi sen jälkeen, kun Intia eh, sai itsenäisyyden määräyksissä mm, vuodelta 1995 esitetään erityistuomioistuimia ja syyttäviä viranomaisia ja erilaisia tahoja on perustettu nimenomaan eh, toimimaan asiaa vastaan, mutta tähän mennessä käytännössä varsin vähän on näitä sääntöjä noudatettu. Ja koska tämä lautan laki ei ole hyvin eh, täytäntöön pantu, vuosittain julmuuksia tapahtuu suuria määriä, vaikka Voisitteko ystävällisesti lukea hiukan hitaammin, koska tämä on vaikea tulkata? It has 22 sections, but the major... Poliisiviranomaiset eivät välttämättä tiedä näistä lain pykälistä ja määräyksistä. On asetettu myöskin toimintaohjelmia koulutukseen ja poli- konkreettisia eh, toimia myöskin, mutta käytännössä sitten näitä ei täytäntöön panna. Syrjintä eh, työllisyyspolitiikassa on johtanut siihen, että eh, Dalit-yhteisöt kärsivät äärimmäistä köyhyydestä. 66 prosenttia kastittomista ovat köyhiä, eli suhteessa paljon suurempi osuus kuin muuten väestöstä puhuttaessa. Kahdeksassa osavaltiossa on laajasti köyhiä, noin 421 miljoonaa, eli enemmän kuin 26 Afrikan köyhimmässä alueessa. Vaikkakin malilainsäädäntöä on olemassa, eh, julmuudet edelleenkin jatkuvat kastittomia vastaan. Ja on todettava, että perustuslaki sinällään on hyvä, on hyviä syrjinnän vastaisia lakeja, mutta niiden täytäntöönpanossa on suurta ongelmaa ja hankaluutta kastittomat joutuvat toi, tekemään töitä, jotka ovat muille liian saasteellisia. Esimerkiksi lapset, paria lapset joutuvat puhdistustöihin koulussa ja kaikki muu koulutukseen jäävä, jää syrjään ja monesti he jättävät koulun kesken. Olemme toteuttaneet tutkimuksen, ja tarkastelleet sitä, miten yhteisön jäsenet todellakin eh, kastittomien lapsille antavat pakkotehtäviä ja töitä. Jos koulunsa keskeyttäneistä puhutaan, niin kuilu kastittomien ja muiden lasten välillä kasvaa edelleen koko ajan ja meidän järjestömme on pyrkinyt näitä asioita esiin tuomaan. Olemme muun muassa tuoneet esiin sitä, kuinka eh, paaritto, kastittomia lapsia syrjitään ja kuinka on otettu käyttöön erilaisia epäpuhtaustoimia. Dalit naiset myös joutuvat eh, kärsimään kovasti. Etelä-Aasiassa 120 miljoonaa naista joutuu kärsimään kastinsa vuoksi kastittomat naiset pakotetaan prostituutioon, heitä joukkoraiskataan ja tämä traditio on kestänyt vuosituhansia. Navsarjanissa me myöskin pyrimme saamaan naiset ponnistelemaan tätä sortoa vastaan olisi tärkeää mahdollistaa poliittisen osallistumisen mahdollisuus monesti eh, kastittomilta evätään pääsy poliittiseen toimintaan tai heidän vaikutusmahdollisuutensa jäävät varsin vähäisiksi. On uhkailtu ja painostettu ja tällä tavalla eh, osallistuminen ei ole ollut mahdollista. Kastisyrjintä ja kastittomuus eivät ole ongelma vain Intiassa, vaan monessa muussakin maassa sitä esiintyy. Tämä on ymmärrettävä siksi, että kastittomuus ja kastiin liittyvät ongelmat ovat globaali ongelma. On erittäin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö tukee kastittomia, kun perusarvoista ja niiden saavuttamisesta puhutaan. EU-jäsenmaiden ja toimielinten tulee keskustella näistä kysymyksistä. Intia itse ei tätä ongelmaa esiin nosta kansainvälisillä foorumeilla, jos joku muu taho ei sitä tee. Tarvitaan avoimempaa ja rakentavampaa vuoropuhelua e, kastittomien vuoksi, mutta myös e, kun ajatellaan Intiaa ja muita maita. Ongelmana ei ole se, ettei tiedettäisi asiasta. Raportteja, hallituksenkin raportteja, YK raportteja on satoja, eli asiasta kyllä on dokumentoitu useaan otteeseen. Dokumentteja on, mutta nyt tarvitaan toimintaa. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä eh, tuesta ja solidaarisuudesta, kun pyritään kastisyrjintää poistamaan maailmanlaajuisesti. Olemme nostaneet asian esiin haluaisimme kastittomien näkyvyyttä parantaa YKssa ja Euroopan parlamentissa. YKhan tulee rasismin vastaisen konferenssin järjestämään. Sellainen pidettiinkin vuonna 2001 Etelä-Afrikassa ja vetoamme Euroopan parlamenttiin, jotta se ryhtyisi toimiin kastisyrjintää vastaan. Se on tärkeä ihmisoikeudellinen kysymys ja tärkeää olisi, että myöskin neuvostossa huomioitaisiin tämä kastiongelma eteläisen Aasian alueella. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Pradip. Uh, Kiitokset tästä tärkeästä puheenvuorosta. Ja niin kuin jo totesin, nyt tarkastelemme EUn ja YKn mahdollisia toimia, joilla voitaisiin tähän syrjinnän muotoon puuttua ja ihmisoikeusloukkauksiin niin ikään. Ja nyt antaisin puheenvuoron Ruokoliska Vovinskalle, joka voi esitellä kaksi vierastamme heidän puheenvuoronsa eivät kuitenkaan saa ylittää viittä minuuttia, koska meillä kohta on suora yhteys Kairoon, eli joudumme pikkuhiljaa tämän aiheen käsittelyn päättämään. Olkaa hyvä, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Aivan ensiksi minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja kiittää kaikkia teitä, jotka tulitte tänne kuulemistilaisuuteen. Tämä on erittäin perustavanlaatuinen kysymys ja monet teistä tulivat hyvin kaukaisista maista. Kiitoksia siis. Me olemme keskustelleet tästä ilmiöstä. Me jo tiedämme, että jotkut maat ovat ottaneet käyttöön syrjinnän vastaista lainsäädäntöä ja me tiedämme, että miten tähän voitaisiin puuttua, mutta toiminta on vielä puutteellista. Meidän täytyy mielestäni siis erityisesti puuttua aivan konkreettisesti siihen, mitä Euroopan unioni ja parlamentti, komissio voi tehdä, samoin kuin nämä valtuuskunnat, edustustot ja miten voimme tehdä yhteistyötä myös YK kanssa, koska se, minkä tässä kohtaamme, on järjestelmä, joka vain ruokkii itseänsä. On vaikeata poistaa ihmisiä tästä marginaalisoitumisesta, jos kyse on siitä, että tilanne periytyy sukupolvelta toiselle ja perheeltä perheen sisällä. Ennen kuin äh, annan puheenvuoron eteenpäin, äh, ottaisin esiin, että äh, meiltä puuttuu niin sanottu eurobarometri. Meidän pitäisi saada aikaan syrjintäbarometri, jonka avulla voidaan katsoa, miten tilanne muuttuu ja minkälaisiin toimiin on ryhdytty etelä aasian hallituksissa – Meillä on hyvin vähän aikaa. Seuraava puhuja on Antti Korkeakivi. Hän on YK ihmisoikeusedustajatoimistosta ja hänen jälkeensä puhuu Rova Maria Lensu ulkosuhdehallinnosta, Euroopan ulkosuhdehallinnasta ja sen ihmisoikeusdemokratia osastolta. Ensimmäiseksi Antti Korkeakivi, olkaa hyvä. Sure. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin aluksi kiittää järjestäjiä siitä, että on kutsuttu koolle tämä kokous ja kutsuttu edustaja myös äh, ihmisoikeuskomissiosta. Äh, äh, niin kuin tiedätte, meillä on yhteistyötä YKssa myös EUn kanssa tässä aiheessa. Tänään puhutaan nimenomaan kaastisyrjinnästä, jolla on valtavasti vaikutuksia. Yli, yli 200 miljoonaa ihmistä kautta maailman kärsii siitä tosiaankin ympäri maailman, koska on osoitettu, että kastisyrjintä ei rajoitu ainoastaan yhdelle alueelle. YK ihmisoikeuskomissaaris on puuttunut siihen, että meidän pitää puuttua tällaiseen syrjintään, kun sitä ilmenee. Kastisyrjintä ei ole pelkästään ihmisoikeusloukkaus, vaan kyse on myös muista ihmisoikeusloukkauksista ja naiset, jo, naiset joutuvat monenkertaisesti kärsimään syrjinnästä tätä kautta. Mitä me sitten ihmisoikeuskomissaarin toimistossa eh, voimme tehdä asian suhteen? Eh, nyt eh, haluaisin keskittyä nimenomaan Etelä-Aasian alueen toimiin. Meillä on strateginen toimintasuunnitelma, jossa on tietyt prioriteetit ja siinä otetaan esiin, että meidän syrjinnän vastainen toimintamme keskittyy nimenomaan naisiin ja kastiin. Paljolti työtä tehdään kentällä. Esimerkkinä tästä on vuoropuhelu Nepalissa. Siellä käydään vuoropuhelua viranomaisten kanssa, jotta saadaan kasti syrjintää torjuttua. Niin kuin varmasti tiedätte, kasti syrjintä on edelleenkin vallitsevaa, varsinkin maaseudulla. Nepal on tehnyt yhteistyötä eh, myös eh, kastittomien järjestöjen kanssa ja eh, Tätä on seurattu myös Durbanin, Durbanin konferenssissa. Mitä tulee sitten kastiin liittyviin haasteisiin ja viranomaisvuoropuheluun, niin myös myönteisiä tuloksia on saatu aikaan. Esimerkiksi Nepalin jäsenyys Nepalissa on nähty myös se, että kastittomia on saatu edustuselimiin myös rankaisevuus, rankaisemattomuuteen puuttuminen, siihen on saatu myös parannuksia. Täytäntöönpano toimiin pitäisi ryhtyä. Siis ihmisoikeuskomissio on puuttunut nimenomaan näihin toimiin, jotta parannettaisiin ihmisoikeustoimien tasoa. Me haluamme tukea myös ruohonjuuritason järjestöjä ja välineenä tässä meillä on vapaaehtoisrahasto, jonka avulla on tuettu uhreja ja mahdollisia uhreja pakkotyötapauksissa. Usein nämä ihmiset tulevat juuri kasti syrjinnän alueelta. Yli 400 hanketta on saanut tukea Yksi eh, avaintekijä meidän työssämme eh, on se, että eh, tuetaan eri mekanismeja, joilla puututaan kasti syrjintään. Ja näistä on mainittu jo useita, esimerkiksi ihmisoikeusneuvoston kautta puututaan tähän äskettäin erityisedustaja kävi Intiassa ja siellä tarkasteltiin sitä, miten ihmisoikeustyöntekijät tekevät töistä, töitä nimenomaan kastittomien parissa. Myös Bangladesissa on vierailtu ja siellä on tarkasteltu sitä, miten nämä terveydenhuolto on saatavilla myös kastittomien keskuudessa. Yes. Finish, so please. <laughs> Niin, olkaa hyvä. Voisitte ne päättää vähitellen esityksenne. Ja aivan lopuksi haluaisin vielä painottaa sitä, että näiden mekanismien avulla me voimme edesauttaa sitä, että poistetaan kastisyrjintä, mutta siinä tarvitaan myös kansallisen tason sitoutumista ja kansalaisyhteisön ähm, sitoutumista kansalaisjärjestöjen ja me tarvitsemme myös erilaisia tukitoimia, äh, jotta saadaan poistettua syrjintä ja saamme mukaan myös kastittomien johtajia työhön. Jos meidän pitää katsoa, minkälaisia puutteita on, meidän täytyy katsoa myös, mitä on saatu aikaan. Esimerkiksi lainsäädännölliset takeet. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta varmistumme siitä, että hyvät käytännöt saavat jalansia ja saadaan poistettua tämä syrjintä. Kiitos. Thank you very much. Uh, thank you especially for... Kiitos paljon. Ja hyvä, että nimenomaan kansalaisjärjestöjen roolin tässä esiin nostitte. Ja seuraavana sitten Maria Lens, olkaa hyvä. Mrs. Chair, um, well, I'll try to be as brief as possible. Um... Niin, EU on sitoutunut kaiken syrjinnän vastaisen taistelun, myös maa, kastisyrjinnän. Laajasti EU taistelee monin välinein kastisyrjintää vastaan kahdenvälisesti. Poliittisen vuoropuhelua käytetään, jotta nostetaan nämä huolenaiheet esiin. Esimerkiksi EU-Intia-suhteista puhuttaessa EUlla on vuoropuhelua vuosittain, jota käydään säännöllisin väliajoin. Ja näitä eh, kontakteja hyödynnetään, jotta tuodaan esiin, kuinka tärkeänä syrjimättömyyttä pidettäisiin EU-ssa. Ja pysyvä työryhmä, jossa myöskin EU-edustajien edustaja on paikalla, seuraavat, miten tilanne kehittyy Intiassa. Vuoden 2007 maaliskuussa Saksan PIKalla järjestettiin EU-Intia-seminaari, jossa kaikki vähemmistökysymykset esiin nostettiin. Ja komissio järjesti myös workshopin, jossa alkuperäkansojen eh, eh, tilannetta Bangladesissa tarkasteltiin vuonna 2009. Ja sosiaalisen inkluusion kysymyksiä käsiteltiin 11. helmikuuta 2011, jossa eri ministeriöiden ja tahojen edustajat Intiasta ja jäsenmaista olivat mukana tarkastelemassa puitteita joilla voitaisiin mahdollistaa osallistuminen yhteiskuntaan kasti syrjintää sen vaikutukset on esiin nostettu eh, geologisissa välineissä eh, ja myöskin strategioissa ja myöskin temaattisissa välineissä erityisesti eh, demokratia- ja ihmisoikeusvälineissä ja välineissä, joka liittyy muihin kuin valtiopohjaisiin toimijoihin. Erityisesti on huomioitu kastittomat ja pyritään laajempiin yhteistyöohjelmiin, jotka kohdistuvat näihin herkkiin haavoittuviin ryhmiin, kastittomat mukaan luettuina. Ja esimerkkinä voitaisiin mainita myöskin vuoden 2007 maaraportti vuosille 2007-2013 siis, jossa tarkastellaan sitä, miten tukea eh, mm, alasten koulutusta ja miten hyödyntää sitä nimenomaan, kun puhutaan haavoittuvista ryhmistä. Ja kun vuosituhannen tavoitteista puhutaan, niin e, puututaan nimenomaan siihen, miten e, auttaa e, nimenomaan kastittomien lapsia joutumatta syrjinnän kohteeksi. Tämän lisäksi komissio rahoittaa temaattisten ohjelmien kautta toimijoita jotka joutuvat kastipohjaisen syrjinnän kohteeksi. Ja viimeisimmät strategia-asiakirjat viittavat erityisesti myös kastisyrjintään ja rahoitusta on tällaisiin ohjelmiin myönnetty Intiassa, Bangladesissa myöskin. Pyritään parantamaan kastittomien tilannetta ja muiden syrjittyjen ryhmien tilannetta kuinka esimerkiksi tehdään tietoiseksi poliisi näidenkin kansalaisten oikeuksista. Ja tärkeää olisi, että myös kastittomien lapsille mahdollistettaisiin koulutuksen mahdollisuus. Tarkastellaan myöskin, miten mikrotasolla voidaan mahdollistaa oikeuksien toteutuminen. Ja kun eteläisestä puhutaan, niin myös Jemenin tyyppiset maat on huomioitu, koska usein eh, tällöin ei puhuta kasteista niinkään, vaan pikemminkin orjuuttavasta työstä. Vuonna 2007 misoikeustyöryhmän neuvostossa päätti toteuttaa aloitteen, toteuttaa kunnollinen tutkimus, joka liittyy YK alivaliokunnan tämän tyyppisiin toimiin. Ja tässä aloitteessa EU lähti liikkeelle ihmisoikeusneuvoston työstä ja tämä johti päätökseen vuonna 2009 ja päätettiin eh, lopullinen eh, raportti esittää YKn alivaliokunnalle. Ja syrjintään pohjautuva raportti julkaistiin vuonna 2009 toukokuussa. Ja kastepohjaisen syrjintään on viitattu monissa EU-esityksissä, eh, kun on tarkasteltu eh, niiden maiden tilannetta, joiden yhteiskunnissa kastijärjestelmä on käytössä. But really we have... Eh, niin, tiesin, että tässä Dali vielä halusi sanoa sanasen. Dat mag, dank je. Dat mag van Thijs, dus dan doe ik dat. Uh, Niin, kiitokset minä ilmeisesti saan sanoa muutaman sanan sen. Niin hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin puhua nyt tästä kastiin perustuvasta syrjinnästä. Valitettavasti tiedämme, että ongelma on varsin laaja. Hyvin monet, monet ihmiset joutuvat järjestelmällisesti kärsimään väkivallasta ja joutuvat uhreiksi päivittäin. Minä haluaisin, että tämä keskustelu saataisiin loppuun, jotta voisimme todellakin toimia. Meidän täytyisi pikemminkin ryhtyä työhön nyt ja parlamenttina meidän täytyy omaa tehtävämme todellakin nyt ryhtyä täyttämään parlamentti, parlamentti täytyy profiloitua tässä kysymyksessä paljon tarkemmin. Tätä Intian ja unionin välistä vapaa-kauppasopimusta käsitellään hyvinkin paljon ja siitä puhutaan alvariinsa, mutta siihen täytyisi nyt liittää joitakin tiettyjä lausekkeita, että syrjinnän vastaisuutta tähtätä silmällä pitäen. Ja Intiaan pitäisi myös kaikki eri aloitteet toteuttaa, koska nyt on todellakin ryhdyttävä sanoista tekoihin ja mahdollisesti meidän täytyy myös käyttää tuota ulkosuhdeyksikköämme tehokkaammin. Sen pitäisi myös voimakkaammin puuttua syrjintäkysymykseen kastilaitosvaltioissa. laitosvaltioissa ja minä tiedän, hyvä puhujohtaja, että on olemassa Intiassa jo monia aloitteita asian eteen ja aloitteihin on ryhdyttykin jo, toimielimetkin ovat ryhtyneet näihin Intiassa. Kaikki tämä on hyvä asia, mutta kaikki menee siis oikeaan suuntaan, meidän täytyy näitä kaikkia tukea, mutta minä kiinnittäisin erityisesti huomiota siihen, että nyt meidän täytyy todellakin ryhtyä toimiin. what you have to say, but... Niin, äh, täällä sanotaan, että se ei ole mahdollista antaa enää puheenvuoroa ja haluan päättää tämän äh, osion, äh, kokousosion. Meidän pitää nyt toimia. Tämä oli siis ensimmäinen kokoussarjan ensimmäinen osa ja meidän täytyy järjestää seuraava kokous niin, että uhraamme tai käytämme ajan ainoastaan siihen, että mietimme mitä voidaan tehdä. Se pitää järjestää hyvin pian. Kiitoksia kovasti. Meidän pitää aloittaa keskustelut valtuuskunnissa ja sitten vetää johtopäätökset. Kiitoksia oikein kovasti siitä, että pääsitte osallistumaan. Me jatkamme tämän aiheen käsittelyä käsittelyä. Cheers, and uh, indeed now we... Kiitoksia ja nyt uh, meidän täytyy käsitellä tätä ihmisoikeusloukkauskysymystä jatkossakin.